Uh, a very good morning, uh, ladies and gentlemen, and uh, welcome to our... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa tähän ensimmäiseen sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan kokoukseen vuonna 2013. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki tämän, takaisin tänne valiokuntaan, myöskin tiimimme kovasti työskentelevät jäsenet ja myöskin tärkeiden asiakirjojen esittelijät, joilla on ollut kovin paljon työtä äh, lomien aikana. Heillä on hyvin paljon ähm, tarkistuksia tehtävänä joululomalla, joten kuulemme äh, Vernota ja Syväniä pian. Mutta haluaisin tässä nyt toivottaa kaikille äh, hyvää uutta vuotta ja toivottavasti olette nyt levänneinä tulleet joululomilta ja olette valmiita tähän Mm, hyvin kiireiseen vuoteen. Tämä on viimeinen täysi vuosi ennen kuin meillä on vaalit vuonna 2014. On kyllä uskomatonta, miten aika rientää politiikassa. Ja kaikki te, jotka seuraatte meitä netissä, tervetuloa teillekin. Me olemme nyt valmistelemassa uuden vuoden Inconews versiota, mutta teidän täytyy odottaa sitä seuraavan kokoukseen. Olemme lähettäneet teille esityslistan. Onko esityslista hyväksytty? Hyvä. Sitten minulla on yksi erityisasia, nimittäin korjaus. Tämä on tekninen muutos mm, vähän aikaa sitten hyväksyttyyn tekstiin, joka liittyy maatalous- ja metsätalous ajoneuvoihin, joissa jotakin määräaikoja oli väärin alkuperäisehdotuksella. Me mm, esittelee Panzerin kanssa tämän tarkastaneet ja koordinaattorit ovat sen hyväksyneet. Nyt valiokunnan on se muodollisesti hyväksyttävä. Se löytyy teidän asiakirjoistanne ja jos yksikään jäsen ei vastusta tätä tämän kokouksen loppuun mennessä, niin sitten, siis lounasaikaan mennessä, niin sitten oletamme, että tämä on hyväksytty muodollisesti. Sitten menemme äh, seuraavaan asiaan, joka on yksi tärkeimmistä hankkeista, joita olemme työstäneet jo useamman vuoden ajan. Ähm, Bernadette Vernion johdolla. Tämä on ammattipätevyyden tunnustamisesta äh, annetun direktiivin muuttaminen. Äh, nyt aiomme käsitellä kompromissitarkistuksen. Iloinen siitä, että täällä on kaikki varjoesittelijät paikalla. Edustaja Le Grip, EPP ja Edustaja Parvanova puhuu äh, Busoin puolesta. Edustaja Turunen on täällä, McClarkin on täällä. Hendel ei valitettavasti voi olla täällä, hän pyysi anteeksi. Mutta meillä on siis melkein äh, täällä äh, täysi tiimi paikalla ja annan myöhemmin puheenvuoron ähm, mutta nyt annan puheenvuoron Bernadette Verniolille, jotta hän voi kertoa meille tämänhetkisen tilanteen ja mitä kompromissitarkistuksille kuuluu. Bernadette. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta hyvää terveyttä ja hyvää työtä tulevana vuotta. Toivottavasti jatkamme harmonista yhteistyötä. Olemme yksi niistä harvoista valiokunnista, kuten puheenjohtaja sanoi, jossa kaikki poliittiset ryhmät tekevät työtä todellisen eurooppalaisen lisäarvon tarjoamiseksi. Ja vaikka meillä on erilaisia poliittisia kantoja ja ajatuksia, onnistumme keskustelemaan ymmärtämään toisiamme näissä asioissa. Haluaisin myöskin tässä osoittaa sanani valiokunnalle. Olemme tehneet hyvin harmonisesti tässä töitä, enkä halua unohtaa myöskään tulkkeja, jotka tekevät meidän kanssamme erittäin hienoa työtä, joita ilman emme voisi toimia. Kiitoksia kaikille ja hyvää uutta vuotta jälleen kerran. Sitten ammattipätevyyden tunnustamiseen. Nyt jo monien kuukausien aikana olemme säännöllisesti varjoesittelijöiden kanssa kokoontuneet. Kiittäisin heitä tehdystä työstä. Olemme pyrkineet löytämään kompromisseja kaikkein tärkeimmissä asioissa tässä tekstissä, säilyttäen mielessä sen, että saisimme yhdistettyä erilaiset tarkistuksissa ilmaistut mielipiteet. Niitä oli noin 700. Ja tarkoituksena myöskin käydä jatkuvaa keskustelua komission ja neuvoston kanssa. Kompromissi, tarkistusehdotukset, työstä keskustellaan tänään. Nehän eivät ole vielä viimeistellyt. Meillä on vielä viimeinen varjoesittelijöiden kokous ensi keskiviikkona. Ne heijastavat kuitenkin eri poliittisten ryhmien tunteita ja ajatuksia. Kyseessä ei ole vielä aivan viimeinen tekstiversio. Keskiviikkona me teemme tiettyjä täsmennyksiä ja kaikissa asioissa meillä ei ole vielä täydellistä yksimielisyyttä, joten niistä joudutaan keskustelemaan uudelleen. Kävisin läpi nyt 12 pää teemaa näissä ehdotuksissa ja pyydän selventämään päämäärät. Osittainen pätevyys. Osittaisen pätevyyden täytyy, se täytyy määritellä kohta kohdalta ja viranomaisten on mahdollista hylätä osittainen pätemyys painavista syistä yleisen edun nimissä – Tämä tekstissä on tehty palveludirektiivin määritelmien mukaan eh, ja seuraten tuomioistuimen päätöksiä. Me olemme lisänneet myöskin kolme ehtoa tämän osittaisen pätevyyden myöntämiseksi. Ensinnäkin kyseessä on tilanne, jossa normaali pätemyys ei täyty. Henkilö on toisekseen täysin pätevä omassa maassaan. Kolmanneksi kyseessä ei ole rajattu sektori. Sitten kysymys, Harjoittelun palkitsemiseen liittyvistä ongelmallista syistä tämä on poistettu, mutta haluaisin määritellä, että direktiivi koskettaa vain sellaisia harjoitteluja, jotka kuuluvat ammatilliseen koulutukseen niissä ammateissa, jotka ovat säädeltyjä. Me olemme ottaneet myöskin huomioon sen, että näissä harjoittelussa tulee kunnioittaa ammatillista, ammatillisia perusperiaatteita. Meidän lähestymistapanne on ollut seuraavanlainen. Olemme olleet varmoja siitä, että on tarpeellista säilyttää tällaisen tällainen hyväksyminen, joka on ehdottoman välttämätöntä, jotta ammattialat hyväksyisivät. Mutta tällainen tavanmukainen ammattipätevyyden hyväksyminen ei olisi automaattista erityisesti siksi, että odotusaikoja lisätiedon saamiseksi täytyy jättää mahdolliseksi. Me olemme myöskin laajentaneet tätä toimia niin, että se olisi joustavampi. Sitten hälytysjärjestelmä, jos kaikki ovatkin tyytyväisiä näihin uusiin sääntöihin, niin toteuttaminen on hiukan ongelmallista, erityisesti kun otamme huomioon, kuinka paljon erilaisia kansallisia toimintatapoja ja lainsäädäntöjä on. Olemme ottaneet huomioon kaikki erityispiirteet ja lisänneet tähän myöskin tämän mekanismin laajentamisen asiakirjojen väärentämistä koskemaan. Kieli testejä tai kokeita koskien meillä on paljon käytännön ongelmia. Olemme halunneet selventää, mitkä vastuut ovat. Olemme myöntäneet vain toimivaltaisille viranomaisille kielitestien järjestämisluvan. Jäsenmaat määrittelevät ne. On myöskin tärkeää, että voimme ottaa huomioon ammattipätevyytensä esittävän henkilön todistukset ja se, että voimme standardisoituja kielitestejä, jotka on suunniteltu eri ammattialoille, kehittää meidän tulee päästä ratkaisuun. Tässä keskustelu on vielä avoin liittyen useisiin virallisiin kieliin. Tarkoituksena on se, ettei ammattihenkilö joudu tilanteeseen, jossa hänen pitäisi opetella lisäkieli, vaikka se ei ole hänen jokapäiväisessä työssään välttämätöntä. Tässä ajattelen luonnollisesti Belgiaa kysymys on vielä avoin Espanjan kaltaisten maiden kohdalla, jossa Katalonian tyyppisissä, tyyppisillä alueilla tämä kysymys on avoin. Me keskustelemme asiasta vielä ensi keskiviikkona. Tällä hetkellä ei ole ehkä hyvä luoda lisää vaatimuksia koskittain poliittisesti ongelmallisia alueellisia kieliä. Sitten jatkokoulutus jotta hoitopalvelujen laatuja voitaisiin varmentaa, niiden turvallisuus varmentaa ja lisätä ammattipätevyyden parantamista koko elinien aikana on tärkeää, että meillä olisi jatkuvaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta jäsenmaiden vastuulla. Niiden tulisi kontrolloida näiden koulutusten laatua. Koulutusten yhteinen puitteisto on erittäin tärkeä osa myöskin tätä ehdotusta. Se tukee eurooppalaista projektia. Ne voivat luoda sillan automaattisten hyväksyntöjen puitteissa oleville ammattialoille. Me haluaisimme tässä laajentaa automaattisen ammatillisen pätevyyden tunnustamisen kenttää ja ottaa tähän mukaan osattainen pätevyys. Tietyt sektorialat, niiden kohdalla me olemme pyrkineet ottaa maan mukaan pätevyysvaatimukset, mutta ottaa myöskin mukaan tiettyjä ilmaistuja huolia. Erityiskoulutukset, jotka liittyvät terveydenhuollon perusammatteihin, me olemme tässä – ottaneet mukaan kuuden vuoden koulutukset ja mahdolliset viiden vuoden vaihtoehtoiset koulutukset, joita eräissä jäsenmaissa on, kunhan 5500 koulutustuntia täyttyvät sääntöjen mukaisesti. Hammaslääkäreitä koskien vaikuttaisi olevan hyödyllistä, että me tekisimme ajantasaiseksi viiden tuhannen tunnin tasolla koulutusvaatimukset. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kirurgien tyyppiset, äh, hammaskirurgien tyyppisissä tapauksissa erityistoimiin äh, olisi eri määritelmät kätilöiden suhteen meidän täytyy myöskin määritellä tarkemmin eh, teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen eh, kynnys määrät. Tässä olemme päässeet neuvoston kanssa yksimielisyyteen. Tämä ei ollut eh, lähtöpisteessä mikään selvä aika. Sitten farmaseuttien suhteen tämä on myöskin hyvin erityinen ammattiartikla 45.2 tulisi saattaa ajan tasalle. Arkkitehtiä koskien on yleinen tuki kuuden vuoden koulutusvaatimuksille. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon erilaiset koulutusjärjestelmät. Olisi mahdollista ottaa huomioon äh, sellaiset koulutukset, joihin liittyy minimissään yhden vuoden käytännön opinnot. Tässä ajattelen tiettyjä jäsenmaita, kuten Espanjaa, jossa nuorilla arkkitehdeillä on vaikeuksia löytää ammatillinen harjoittelupaikka koulutuksensa loppupuolella notaarien ja terveydenhoitajien kohdalla tilanne on vaikea. Näiden kahden ammattikunnan kohdalla Keskustelut ovat hyvin monimutkaisia neuvoston sisällä ja myöskin parlamentissa, mutta mehän onnistumme hyvin neuvottelemaan. Meillä on tällä hetkellä suuria vaikeuksia neuvoston kanssa, eikä meillä ole vielä kompromissitekstiä. Tulemme keskustelemaan ähm, keskenämme keskiviikkona näissä kahdessa kohdassa. Ähm, teemme vielä töitä ensi keskiviikkona. Tämä on äh, töitämme keskiössä ja 26. tammikuuta pyrimme päättämään. Yritämme saada pikaisesti kompromissin keskenämme aikaan. Terveydenhoitajien kohdalla tällä hetkellä en vielä puhu tilanteesta sillä kaikki ei ole vielä valmista. Olen tavannut saksalaisia äm, liittovaltion edustajia, sillä tilanne oli hyvin jumiutunut ja keskustelimme hyvin äh, rehellisesti, suorasanaisesti ja uskon, että ministeri kuuli sitä, mitä minulla oli sanottavana, että eurooppalaista projektia voida toteuttaa harmonisoimalla alhaalta päin ja ottaen huomioon erityistilanteet meidän tulisi harmonisoida ylhäältä päin. Meillä oli perusperiaatteena pitäytyä 12 vuoden rajassa, mutta eräissä maissa yleissivistävät opinnot ovat 10 vuoden pituisia ja me pyrimme tarkastelemaan, olisiko mahdollista, että näissä maissa 10 vuotta olisi riittävä raja, jos Samaan aikaan terveydenhoitajien kohdalla olisi pätevyyslista, joka pidettäisiin ajan tasalla. Terveydenhoitajan ammatti on kehittynyt erittäin paljon. Me emme voi ottaa riskejä potilasturvallisuuden suhteen. Tällä hetkellä meillä ei ole tilannetta, jossa neuvottelu olisi välillämme jäessä. Uskon, että parlamentti on kuitenkin paljon ähm, päässyt edelle neuvostoon verrattuna tässä terveydenhoitajakysymyksessä. kysymyksessä Uskon, että pääsemme yksimielisyyteen, mutta tällä hetkellä mitään ei ole vielä saatu sovittua ja uskon, että keskustelussa tulee olemaan ongelmia. Tässä se, mitä minulla on sanottavana tällä hetkellä tilanteeseen liittyen tämä kysymys on minua paljon vaivannut öin ja päivin monien viikkojen aikana. Neuvottelut ovat vaikeita, erittäin vaikeita. Ja ratkaisun löytyminen tarkoittaisi sitä, että tämä vuosi 2013 alkaisi erittäin hienosti. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä ja henkilökuntaa, jotka ovat olleet mukana tässä kysymyksessä, tässä työssä. Tämä on erittäin tärkeää yhteiskunnalle ja kansalaisille. Kiitoksia. Well, thank you very much for so clearly... Kiitoksia oikein paljon siitä, että niin selkeästi esittelitte tämän edistyksen, jota on saavutettu ja missä vielä täytyy edistyä ja kiitän äh, myöskin tavasta, jolla yritätte päästä yhteisymmärrykseen. Jossain vaiheessa meidän täytyy äänestää. Emme tietenkään voi olla samaa mieltä kaikesta, mutta tiedän, että teette parhaani, jotta saisimme aikaan hyvän lopputuloksen. Nyt äh, kuulemme sitten kommentteja varjoesittelyjen tiimiltä alkaen Constance Le Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani. Haluaisin myöskin toivottaa kaikille valiokunnan jäsenille hyvää uutta vuotta. Haluaisin toivottaa teille kaikille erittäin hienoa, hedelmällistä työvuotta 2013. Liittyen tähän erittäin tärkeään ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan mietintöön jonka parissa olemme tehneet töitä ja jonka parissa jatkamme jäljellä olevan aikana töitä kompromissin hengessä, rakentavassa hengessä, joka on tätä työtä leimannut tähänkin asti. Minulla olisi jotakin sanottavaa. Kyseessä eivät ole vain muutamat yksityiskohdat, meidän täytyy syventää keskustelua ja meidän täytyy todellakin jatkaa tätä työtä. Olemme nyt hyvällä mallilla. Kuten esittelijäkin sanoi, meidän täytyy vielä muotoilla eräitä ehdotuksia ja pyrkiä löytämään tapa saada enemmistö taaksemme, jotta tämä mietintö olisi erittäin vahva ja meillä olisi hyvä lähtökohta neuvotteluun, jotta mietintö olisi johdonmukainen ja tasapainoinen olemme näiden aikataulujen kysymysten suhtaan, suhteessa yksimielisiä. Olemme keskustelleet tilanteesta jäsenmaiden kanssa. Niillä on ehkä enemmän eroavia mielipiteitä siitä, äh, kuinka paljon aikaa tähän työhön vaaditaan. Tähän tavan mukaiseen pätevyyden hyväksymiseen liittyen minun täytyy sanoa, että meillä on jäsenmaiden kanssa käynnissä keskustelu, jotta me voisimme saada jäsenmaat todellakin ottamaan tämän asian huomioon. Olemme kuulleet huolia, joita eräissä jäsenmaissa on esitetty terveydenhuoltoalan henkilökunnan suhteen ja siksi meillä on terveydenhuoltoalan kohdalla lisää aikaa. Kuitenkin jäsenmaiden pitäisi pystyä antaa maan meille viikon vi- odotusajalla tietoa. Sitten osittainen pätevyys. Tähän kysymykseen liittyen olen täysin tyytyväinen. Olemme päässeet eteenpäin ja nämä asiat ottavat huomioon erittäin hienosti ryhmämme ehdotukset. Tarkistukset, joita me olemme esittäneet, ovat määritelleet, että osittaisen pätevyyden täytyy perustua todelliseen pätevyyteen, joka tapauskohtaisesti arvioidaan, eikä sitä voida laajentaa sellaisiin ammattialoihin, joilla automaattista pätevyyden tunnustamista jo käytetään. Tässä on erittäin tyytyväinen EPP. Minun ryhmäni on näillä linjoilla. Meillä on tiettyjä huolia liittyen tiettyihin ammattialoihin. Tässä haluaisin muistuttaa teille, että minun äm, tarkistukseni liittyen ä, äh, yleistä etua uhkaaviin tilanteisiin, jotka liittyvät tuomioistuimen päätökseen, on täysin otettu huomioon. Näissä kompromissitarkistuksissa on myöskin erittäin tärkeää, että tällaiset yleistä etua uhkaavat tilanteet voivat olla myöskin syy, jonka perusteella jäsenmaa voi hylätä osittaisen pätevyyden tunnustamisen. Ja tämä voi jonkin verran tiettyjä tahoja rauhoittaa. Haluaisin myöskin tässä vielä täsmentää, että tämän periaatteen täytyy pohjata tuomioistuimen päätökselle ja sitä tulee seurata. Minä ehdotin erässä tarkistuksessa, että jäsenmaat joutuisivat äh, ilmoittamaan komissiolle, kun ne joutuvat hylkäämään tällaisen osittaisen pätevyyden tunnustamisen pyynnön. Lopultakin tämä ei ehkä ole kovinkaan käytännöllinen toimintatapa ja meillä tulisi olla jonkinlainen komission seuranta sen tyyppisiä tapauksia ähm, koskien, joissa jäsenmaat mahdollisesti päätyisivät hylkäämään osittaisen pätevyyden. Olisi tärkeää, että meillä olisi seurantajärjestelmä. Ja haluaisin ottaa artiklan 60 mukaan kahden vuoden välein tehtävä seurannan jäsenmaissa. Meidän tulee myöskin määritellä, että tämä osittaisen pätevyyden myöntäminen otettaisiin mukaan tähän seurantaan, joka siis kahden vuoden välein. Harjoitteluihin liittyen Olin erittäin tyytyväinen siitä, että komissio direktiiviehdotuksessaan, tämähän oli erittäin kunnianhimoinen ähm, toimi, otti ähm, harjoittelut mukaan direktiiviehdotukseen. Minä haluaisin mennä vielä pidemmälle ja haluaisin luoda jonkinlaisen laatupuitteiston harjoitteluille – haluaisin vielä sanoa, että meidän täytyy todellakin tarttua nyt tähän lainsäädännölliseen välineeseen, että voisimme lähettää vahvan viestin siitä, kuinka tärkeitä harjoittelut ovat, korkeatasoiset harjoittelut. Ja mielestäni meidän tulisi jatkaa työtä. Olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen. Meillä on ollut erittäin hyvää keskustelua muiden toimielinten kanssa, erityisesti neuvoston kanssa, joten minä pitäydyn tähän asiaan laadullinen puitteisto harjoitteluille. Minun ryhmäni teki tarkistuksen 639, jonka mukaan harjoittelu ei saa korvata jotakin ammattipätevyyden vaatimaa mm, koetta. Ja jäsenmaat voivat ottaa huomioon sen, että tietyissä maissa ammattipätevyyden saatavuksi saattamiseksi vaaditaan harjoittelua. Kuten var- esittelijä. Haluaisin tässä viitata kahteen ammattialaan, joiden suhteen paljon argumentteja, painavia argumentteja on olemassa ja työ ei ole vielä päätöksessä. Notaarien ja terveydenhoitajien ammatit. Notareihin liittyen meidän täytyy olla tässä suoria. Se, asiat ovat hyvin jakautuneet sekä täällä valiokunnassa että muissa toimielimissä. Olemme kaikki kuulleet uudelleen ja uudelleen moneen kertaan argumentteja, joita ammattikunnan edustajat, notarien edustajat ovat esittäneet. He eivät halua tulla mukaan tähän direktiiviin. Neuvostossa asiat ovat hyvin monimutkaisia myöskin, ja kysymys siitä, että tämä ammattiala otettaisiin direktiivin soveltamisalaan mukaan, on hiukan hankala. Olemme tietenkin kuulleet argumentteja niiltä, jotka haluaisivat oikeusvarmuutta notaarikunnan suhteen ja olemme kuulleet tässä myöskin tuomioistuimen kansallisuuteen liittyvää päätöstä ammattialan suhteen. Tämä on jotenkin kiistämätöntä, mutta tässä komissiossa saattaa syntyä tilanne, jossa tämä kysymys jumiuttaa työn ja tämä voi aiheuttaa tämän hyvin tärkeän direktiivin kohdalla päätös- ja toimeenpanon viimästymistä meillä on hyvin paljon tahoja, jotka haluaisivat päästä hyötymään tästä direktiivistä ja meidän pitäisi saattaa työ mahdollisimman nopeasti päätökseen. Ehkäpä me voisimme notaarien suhteen ajatella, että meillä olisi tämän ammattikunnan suhteen tietynlainen odotus aika, että me ottaisi sitä nyt direktiivin sovellus, sovellusalan mukaan, mutta hyvin selkeästi ilmaisisimme sen, että myöhemmin se mukaan otettaisiin. Sitten terveydenhoitajien koulutus. Tässä meidän täytyy myöskin aivan välttämättä löytää kompromissi. Minulla on ollut mahdollisuus jo aikaisemmissa kokouksissa tuoda pitkällisesti esiin EPPn kantaa. Me olemme esittäneet artiklan 31 tarkistuksen. Sanomme siinä, minkälainen pohja meillä voisi olla, millä välillä voisimme päästä kompromissiin. Minä kuulin tässä esittelijää ja uskon todellakin, että meidän tulisi pyrkiä säilyttämään erityispiirteet, joita eri järjestelmissä, koulutusjärjestelmissä on eri jäsenmaissa. Meidän tulee tehdä töitä, jotta voisimme olla tarkempia ja ehkäpä vaativampia pätevyysvaatimuslistan suhteen. Ei vain tämän vaaditun koulutus vuosimäärän suhteen. Tässä en ole vielä menettänyt yöuniani, joitakin ponnistuksia ja pohdintoja ja jonkin verran luovuutta tarvitaan, mutta uskon, että meidän täytyy pystyä säilyttämään mahdollisuus, että erilaisia koulutusjärjestelmiä on olemassa ja tässä säilyttää mielessä kaksittaiset järjestelmät, eri jäsenmaissa on. Päättäisin tähän, herra puheenjohtaja. Me olemme tehneet paljon töitä tarkastellen eri vaatimuksia, pyrkineet olemaan käytännönläheisiä, ottamaan huomioon eri huolet ja eri ammattikuntien mielipiteet. Ja tässä meillä on nyt hetki jona täytyy tehdä horisontaalista yhteistyötä. Meidän pitäisi saada johdonmukainen kanta ja varmistaa se, että kaikki nämä kompromissitarkistukset ovat nyt samalla linjoilla erityisesti no, liittyen siihen, mitä me olemme tehneet, siihen, mitä olemme tehneet eri ammattialojen pätevyysvaatimusten johdonmukaisuuden suhteen meidän pitäisi saada aikaan tässä laaja, horisontaalinen, johdonmukainen kanta. Meidän tarkoituksemme on saada aikaan todelliset eurooppalaiset ammattimarkkinat. Kiitoksia. Well, thank you. Kiitoksia teidän hyvin mielenkiintoista kommenteista, jotka liittyvät siihen, mitä edustaja Vernius sanoi. Meidän äh, edustamme Turusen täytyy mennä myöskin talousasianvaliokuntaan. Hän on kovasti töitä. Toivottavasti Parvanovalle ei haittaa, jos edustaja Turunen voi puhua ensin. Eli ensin edustaja Turunen. Kiitos. Meillä on muutamia tärkeitä asioita. Jäljellä olemme pääsemässä lähelle jonkinlaista tulosta. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä saman asia päätökseen lähiviikkoina, mutta edellyttää kovaa työtä. Haluaisin ottaa esille jäljellä olevat huolenaiheet. Ensimmäinen asia liittyy tähän osittaiseen oikeuteen harjoittaa ammattia. Olen katsonut tätä sanamuotoa tarkemmin ja olemme huolissamme tästä viimeisestä osasta artiklaa 4f sen kohtaa b, Neuvosto on poistanut tämän osan ja parlamentin ehkä pitäisi tehdä samalla tavoin. Mitä tulee sitten harjoitteluun? Ja lyhyesti kysymys on siitä, voidaanko toimintaa eriyttää ja määritelläänkö se ammatin statuksen mukaan, jos se on ammatti, jota itsenäisesti kotivaltiossa vai toisessa jäsenvaltiossa. Me olemme, että tämä määritellään kotivaltion mukaan, koska se täytyy määritellä sen mukaan, johon ollaan menossa. Sitten harjoittelu. Olen hyvin myötämielinen, niin kuin tiedätte, sen osalta, että varmistetaan, että harjoittelu on laadultaan kunnollista kaikkialla Euroopassa. Vuoden 2010 mietinnössä, jonka tein työllisyysvaliokunnassa, tämä oli keskeinen kysymys. Tuen täysin tätä, mutta kuten mainitsin aiemminkin, 5. joulukuuta komissio käynnisti toisen vaiheen kuulemisen tästä asiasta työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja minusta on ehkä hiukan ennenaikaista lähteä säätelemään jotakin, mikä tapahtuu sopimustasolla tässä direktiivissä. Joten minusta tämä ei ole oikea paikka, oikea hetki, vaikka olen erityisen myötämielinen. Näin äskettäisen esityksen, joka on hyvin rajoitettu, ja se voisi olla ratkaisu, koska silloin me emme vie työmarkkinaosapuolilta mahdollisuutta itse etsiä ratkaisua, mutta ehkä tämä voisi olla tie eteenpäin. Kielistä, kuten saatat tietää vihreässä ryhmässä, me olemme myöskin, meidän ryhmässä ovat mukana myöskin alue, regionaalista eli alueiden edustajat, he ovat hyvin tärkeitä, heillä ovat hyvin tärkeitä erityiset kielet. Joskus kenties on niin, että tarvitaan kaksi kieltä. Tekstissä puhutaan siitä, että tämä olisi yksi virallista kielistä. Katson asiaa hiukan tarkemmin ja toivon, että koko ryhmäni on tyytyväinen siihen, mitä olemme sopineet. Sitten neljäs, kolmas, neljäs kohta delegoidut säädökset. Meidän täytyy keskustella myös tästä syvällisemmin ja löytää ratkaisu ennen kaikkea yhteisen koulutus- koulutuspuitteiden alueella, koska se on hyvin herkkä kysymys. On kysymys opetussuunnitelmista, kansallisista koulutusjärjestelmistä. Ja meidän täytyy varmistaa, että päätöksentekovalta säilyy ammateissa, ammateilla itsessään, ja että sitä vievät ammatit itse eteenpäin, ammattiedustajat itse eteenpäin. Tämä voisi olla sitä, että pyrittäisiin ajamaan tällaista eurooppalaista lähestymistapaa. On hyvä, että ammattiedustajat tapaavat, että he lähestyvät toisiaan, mutta se on jotakin sellaista, jossa heidän on otettava johtoasema, ja tämä meidän on tehtävä selväksi. Se on jotakin sellaista, mitä voitaisiin ajaa eteenpäin Euroopan tasolta. Sitten sairaanhoitajat. Me haluamme hyvin käytännönläheisen tuloksen. Haide on Saksasta. Heillä on tällä, tämä tuolinen ammattikoulutusjärjestelmä. Hän on koordinaattori. Meilläkin on samanlainen järjestelmä Tanskassa, joten tiedän, mistä on kysymys. Mutta saatoin myöskin tietää, että on hyvin erilaisia rakenteita sairaaloissa. Tanskassa on ö, sairaanhoitajien apuhoitajia, joiden koulutus on lyhyempi. Saksassa ei ole tällaista. Heillä on apulää, apulaislääkäreitä, mikä on hyvin erilainen järjestelmä. Meidän pitäisi kenties äh, katsoa sitä, mikä on tämä eri, eriytyneisyys, mutta samaan aikaan huolehtia siitä, että saadaan hyvä laatu aikaan koulutuksessa. Ehkä pitäisi katsoa sitä, mitä on tehty lääkärin osalta, ja sitten voitaisiin katsoa, en tiedä, tälläkin mainitsitte lähestymistavan, jossa katsottaisiin enemmän sisältöä. Me olemme hyvin avoimia tällaiselle joustavalle ratkaisulle. Pitääkin kysyä sitä, onko nyt sitten 10 vai 12 vuotta se, mikä määrittää sen, mikä on sairaanhoitajan laatu. Katsotaan, katsotaan. Kiitos tästä joustavuudesta ryhmässä ja nyt äh, siirryn tästä talousvaliokuntaan tapaamisiin ensi viikolla. Well, thank you very much indeed, um, for... Kiitoksia oikein paljon mm, siitä, että keskityitte niihin asioihin, joissa meidän täytyy edistyä. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Edustaja Parvanova. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa hyvää uutta vuotta koko valiokunnalle, menestyksekästä vuotta. Haluaisin myös pyytää anteeksi edustaja Busoin puolesta, joka on varjoesittelijämme. Hän ei voinut osallistua kokoukseen. Haluaisin kiittää esittelijä kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, jonka takia on päästy hyvin kompromissiehdotuksiin. Yleisesti ottaen kollegani tukee näitä kompromissiehdotuksia ja avoimena olevat kysymykset kysymykset tullaan ratkaisemaan lähipäivinä niin, että valiokuntamme voi laajasti tukea tätä direktiiviä jo nyt sitten äh, äh, käydä läpi hänen kommenttinsa näistä ta- tarkistuksista. Ensinnäkin äh, tämä osittainen pätevyys, sen täytyy olla poikkeus eikä sääntö, siksi me, kompromissi, jossa suljetaan pois tämä automaattinen tunnustaminen ja annetaan mahdollisuus kieltäytyä siitä yleisen edun muasta mukaan. Sitten harjoittelut, sellaiset ammatilliset pätevyydet, jotka on saatu aikaan harjoittelun kautta, joka on pakollinen. Se on erittäin tärkeä askel eteenpäin liikkuvuuden lisäämiseksi. Kaikkien harjoittelujen pitäisi tunnustaa, eikä vain palkallisia, koska tällä ei ole mitään relevanssia pätevyyksien suhteen. Kuitenkin artiklassa 55a on eräs kysymys, jota on tarkasteltava. Määräys, joka koskee sitä, että harjoittelu on tehtävä sopimuksen puitteissa, joka määrittelee ainakin oppimistavoitteet ja tehtävät voi olla joskus liian äm, tiukka. Äh, harjoittelusopimuksessa ei ole kaikkea tätä tietoa. Meidän ei ehkä pitäisi äh, tätä mm, taakkaa äh, lisätä, jos ei ole objektiivisia syitä sille. Sitten äm, hiljainen tunnistaminen, tunnustaminen on nyt kotijäsenmaalla kolme viikkoa aikaa luoda tämä ammattikortti ja meillä on määräyksiä määräajoista vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos vastaanottava valtio vaatii lisätietoja kotijäsenvaltioita, kun on kyse esimerkiksi ammateista, jotka liittyvät potilasturvallisuuteen. Sitten hälytysmekanismista. Meidän täytyy luottaa enemmän tähän mekanismiin ja uskon, että tämä IMI-järjestelmä tulee sitä äh, vahvistamaan. Meidän täytyisi kuitenkin katsoa, milloin tämä äh, hälytys mekanismi käynnistetään. Sitä saisi käynnistää ennen kuin kotijäsenvaltion mm, lopullinen päätös on tehty vastaavassa viranomaisessa, esimerkiksi lautakunnassa tai oikeusistuimessa. Ja tällaista hälytysmekanismia ei saisi siis käynnistää liian aikaisin. Sitten mitä tulee kielitarkistuksiin, siinä olemme edistyneet. Sitten 602 on nyt osittain katattu viitattu, koska on viitattu kielitesteihin. Kielitestejä ei välttämättä tarvitse vastaavan viranomaisen toteuttaa, vaan viranomaisen voi, voi myös delegoida tämän jollekin toiselle elimelle. Tämä olisi myös hyvä, jos tässä lukisi valvonnan alaisena eikä vastuunalaisena, koska kielikokeet eivät ole vastuuviranomaisten vastuulla. Niillä on vain ainoastaan mahdollisuus tehdä tämä ja silloin tätä johdantosan kappaletta voitaisiin hiukan muokata. Sitten perus... Ää, lää, lääketieteellinen koulutus. Useimmissa jäsenvaltioissa tämä on kuusi vuotta, mutta tämä 5500 vuo- tuntia teoreettista ja käytännön mm, opetusta annetaankin viidessä vuodessa. Tällaisia tapauksia on se, että ehdotetaan kuutta vuotta sääntönä, mutta on kuitenkin mahdollisuus pitää yllä tämä viiden vuoden ohjelma, mikäli ne noudattavat direktiivin standardeja, voisi olla ratkaisu päästä ulos tästä vaikeudesta. Joka tapauksessa kuten toisissakin ammateissa on tehty, mm, harjoittelu pisteitä, niitä ei pitäisi Mm, määritellä ainoastaan pisteen ja luotamme nyt esittelijän kykyihin ratkaista tämä ongelma, joka liittyy sairaanhoitajien. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommentoista. Ja edustaja Vernio varmasti tulee tämän viimeisen kysymyksen ratkaiseminen edustaja McClarkin ja sitten minulla on herra Schwab, herra Hantlik ja vielä eräs henkilö eh, puhujalistalla, jos muut jäsenet haluavat sitten osallistua keskusteluun varjoesittelyjen jälkeen, niin he voivat vain eh, kertoa minulle siitä. Ja nyt edustaja McClarkin. Minä haluaisin esittää onnittelut teille, herra puheenjohtaja, palkinnosta, jonka saitte palveluksesta, jota te nyt yhdistelen kuningaskunnan taloudelle, eli onnittelut teille. Niin, näihin ammattipätevyyksiin Voin jokin aika sitten Strasbourgissa puhumme asiasta, mutta todella olisi hyvä löytää tyydyttäviä ratkaisuja näihin ongelmiin, joita on edelleen tämän vuoden aikana. Henkilöstö tekee paljon työtä, joita näitä tarttua kaikkiin asioihin, mutta haluan keskittyä muutamiin avainkysymyksiin, jotka ovat meille tärkeitä ECR-ryhmänä. Ajattelen kompromissien laatimista mitä tulee ennen kaikkea peruslääketieteelliseen koulutukseen, minä en ole oikein tyytyväinen tähän kompromissiin. Siinä puhutaan poikkeuksista Erityisessä tapauksissa. Näin ei pitäisi olla, että olisi poikkeuksia ajatellessa, miten korkea taso meillä on koulutusjärjestelmissä, kuten esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa – jos korkean tason lääketieteen koulutus on antaa viidessä vuodessa 5500 tunnin myötä, miksi yliopistojen pitäisi pidentää näitä kursseja? Tässä ei ole niin mitään järkeä. Ja jos esittelijä voisi antaa minulle muita syitä perustella tätä, olisin iloinen koska komissiokaan ei usko, että tässä on se tarvetta muutokseen. Olisin kiitollinen näistä perusteluista. Ajattelen kaikkia kompromisseja, jotka koskevat sektorikohtaisia aloja. On hyvä, että tämä on todellakin sellainen, että siinä katsotaan sitä, miten jäsenvaltiot järjestävät koulutusjärjestelmänsä ja pelkään pahoin, että olemme puuttumassa järjestelmiä, jotka ovat olemassa loogisista syistä ja lähestymässä sellaista lähestymistapaa, että yksi koko sopii kaikille, mikä ei ole suinkaan hyvä. Mitä tulee kompromissi, joka koskee harjoittelua? Pitää olla varovaisia. Tämä direktiivi ei koske sosiaalisia oikeuksia, työllisyysoikeuksia, vaan kysymys on keskinäisestä pätevyyksien tunnustamisesta ja, ja varmastikin kollegat tietävät, mitä ajattelen kohdasta 55a, eli että harjoittelumitus tapahtuu sopimuksen puitteissa määritellään tavoitteet. Tämä lainsäädäntö ei koske tätä ja minä heijast, toistaisin sitä, mitä Rova Turunen totesi tästä asiasta tämän direktiivin osalta. Yhteiskoulutuspuitteet, niistäkin on hiukan huolissani. Esittelijä on sitä mieltä, että näitä pitäisi soveltaa myöskin lääkäreihin, sairaanhoitajiin ja kätilöihin. Se lisäisi mutkikkuutta tähän tunnustamiseen ja aiheuttaisi siis sekaannusta ammatinharjoittelijoille ja vastuuviranomaisille. Minusta meidän pitäisi kuitenkin tässä pyrkiä yksinkertaistamaan menettelyjä. Ja sehän on tämän mietinnön tavoite, eikä pitäisi suinkaan pyrkiä olemaan liian kunnianhimoinen. Kielikokeet, minusta olisi hyvä, jos voitaisiin mainita, että pätevä vastuviranomainen voi tarkistaa, varvoa tätä toimeen, tämä, tämän oikeissa kohdissa. Nämä ovat siis tarkistuksissa, joita me olemme tehneet. Ja tämä on hyvin tärkeää. Siis jokainen vastuviranomainen voi tarkistaa, valvoa tätä kielikokeiden järjestämistä itse – ja tämä voisi olla varmastikin hyväksyttävää myös ryhmien kannalta. Haluaisin kuulla, mitä esittelijä ajattelee siitä, että tähän saataisiin lisää selkeyttä ja että myöskin katsottaisiin tätä täyttä pätevyyden tunnustamista, että katsotaan, että nämä kokeet on suoritettu ennen sitä. Mitä tulee tähän ammattikorttiin, missä teksti on oikeaan suuntaan, on jotakin huolenaiheita, jotka ovat jotka me kuulee sidosryhmiltä, että tämä on määräaiko, jotka koskettavat pelkästään – kotimaan viranomaista. Vastaanottavan maan vastuviranomainen kuitenkin se pitäisi tunnustaa tämä pätevyys. Ja ehkä tätä pitäisi katsoa vielä, miten esittelen kanssa voitaisiin puhua siitä, miten vetäisiin asia eteenpäin, koska useissa tarkistuksissa on otettu nämä huolenaiheet esille. Nämä ovat avainkysymykset, jotka meille ovat nyt jääneet ja haluaisin, jotka haluaisin ottaa tänään esille. Nimenomaan mm, ajatellen asian viemistä eteenpäin, mutta toivon, että saadaan aikaan ratkaisuja näihin, kuten muihinkin asioihin, joita saattaa olla edelleen. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed again for... Kiitoksia oikein paljon että seuraatte näitä asioita ja on tärkeää, että keskitymme niihin kysymyksiin, joissa meidän täytyy yrittää löytää hyviä kompromisseja, joten kiitoksia, että keskitytte näihin kysymyksiin. Nyt olemme hiukan ajasta jäljessä, eh, mutta en, halua, en haluaisi nyt hidast, vaikuttaa keskustelua, mutta pyytäisin, että eh, seuraavat puhujat puhuisivat varsin lyhyesti Edustaja Schwab on listalla, mutta en tiedä, onko hän täällä. No, pyydän sitten edustaja Hanslik ja sitten Freijen. Edustaja Hanslik. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa kaikille valiokunnan jäsenille hyvää uutta vuotta. Minä tulen puhumaan hyvin lyhyesti. Haluaisin onnitella esittelijää tästä erittäin hienosta, mutta käsittääkseni vaikeasta työstä. Ja voisin viitata näihin kompromisseihin hyvin lyhyesti. Osittainen pätevyys tässä äm, artiklassa 4F ja johdato neljä 4. Mielestäni terveydenhuoltoalalla tämä voisi olla avuksi. Automaattinen tunnustaminen koskettaa ammattialoja Ja tämä liittyy myöskin koulutusvaatimuksiin ja testeihin. Tämä voisi olla osa yleistä järjestelmää. Näihin aikarajoihin liittyen artikla 4, C ja D mainitsee viikon ja kaksi viikkoa ja artikla 48 tuntia. Minun mielestäni tämä on erittäin lyhyt aika raja Tietenkin me haluaisimme nopeuttaa toimintaa, mutta toisaalta mielestäni näiden aikarajojen tulisi olla realistisia ja toteutuskelpoisia. Meidän tulisi harkita uudelleen näitä aikamääriä. Toisekseen minä en tiedä, tuleeko tämä keskusteluihin lainkaan, miten se mitä esittelijä sanoi, mutta pohdin tätä erittäin suurta kätilöiden koulutuksen määrää 5000 tuntia tässä. Esimerkiksi Puolassa ensimmäinen tutkinto vaatii 4420 tuntia en tiedä, voisiko tästä, voitaisinko tästä neuvotella, mutta voisin sen tuoda esittelijälle, mistä tässä viitasin jo artiklaan 33 ja 40 kolme liittyen kätilöihin. Tässä kompromississa, jota te ehdotatte, minä en näe, että puolalaisten jäsenten tarkistukset liittyen puolalaisiin kätilöihin olisi otettu huomioon. Tämä ei enää ole mikään kiistanalainen kysymys. Se on jo hyväksytty, hyväksytte sen ja muut. Tässä kaikki, mitä minulla on tällä hetkellä sanottavana. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Hanslik, edustaja Verheyen. Ähm, ich äh, vertrete heute. Kiitoksia oikein paljon. Minä edustan täällä äh, edustaja Weisgerberiä, joka äh, kovasti on tehnyt työtä tämän asian parissa esittelijän kanssa. Ähm, edustaja Vernio, te puhuitte siitä, että myös Vaarin ja Saksan ministeriöiden kanssa puhuitte ja olette olleet yhteydessä heihin, mutta meitä kiinnostaisi se, miten nämä ehdotukset, jotka ovat tulleet täällä valiokunnassa liittyen mm, sairaanhoitajien tähän dualin järjestelmään, jossa on hyvin paljon teoreettisia tunteja. Sitten on tällaista kouluopetusta ammattiopetuksen rinnalla. Niin mitä mieltä olette näistä kompromissiehdotuksista, jotka tulevat valiokunnan? Tosin kovasti halunnut tietää tästä. Ministeripuoli on tietenkin neuvoston asia toisaalta, mutta kyllä meidän pitäisi puhua myös tästä parlamentin kannasta. Kiitoksia. Right. Thank you. Well, I'll get, I'm sure Mrs. Venny will... Kiitoksia. Varmasti edustaja Vernia ostaa, ottaa tämän asian vielä esiin. Nyt pyytäisin, että Jürgen Teacher sanoisi sanasen, kun muut jäsenet eivät enää halua puhua, ja sitten edustaja Vernio lopuksi. And thank you for giving... Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos. Sain puheenvuoron olla lyhyt sana, mutta kuitenkin haluan aloittaa toivottavalla kaikille hyvää uutta vuotta. Aion keskittyä vain muutamiin kompromissielementtejä. Ensinnäkin tämä eurooppalainen ammattikortti täysi tuki sille, mitä on esillä. Seurasimme läheisesti keskustelua harjoitteluista. Tämä palkki se, että maksetaan palkkiota, että poistetaan tämä sana remunerated, eli että harjoitteluista maksetaan palkkio, poistetaan tämä sana, joka viittaa siihen, ja se katsoo myöskin tämän alkuperämään tilanteeseen, mutta silleksi myös kohdemaan tilanteeseen. Tämä ei ole tällä hetkellä täysin selvää tekstissä. Olemme kuitenkin valmiita osaltamme antamaan panoksemme tähän asiaan. Joskus yksityiskohdat ovat tärkeitä. On joitakin ammatteja, jotka ovat keskeisiä. Neljä niistä on tuota, esille sairaanhoitajat. Olemme mielellämme tukemassa kompromissin syntymistä. Myöskin komission Barnier on tukemassa, että löytää sillä ratkaisu, jossa olisi kolme elementtiä. Pragmaattinen, kunnianhimoinen ja eurooppalainen. Kysymys on eurooppalaisisten ammattien automaattisesta tunnustamisesta. Eurooppainen liittyy tämän toimeenpanoon. Jäsenvaltioiden parlamentit päättävät, miten tämä asia viedään eteenpäin. Tätä kautta komissio tehtävänä vain valvoa sääntöjen toimeenpanoa. Siis annetaan poikkeuksia jäsenvaltioille kuten esimerkiksi lääkärien tapauksessa. Kuka huolehtii tämän toimeenpanosta? Annan esimerkin. Jos puhuttiin laajentumisesta, uudet jäsenvaltiot saattavat käyttää poikkeuksia hyväkseen, eikä komissio voisi puuttua siihen, miten tämä pannaan toimeen. Tämä on meidän tärkeää. Te sanoitte, että koulutus on jäsenvaltioiden tehtävä, mutta pitää olla kuitenkin sääntöjä, jotka toimeenpanon voidaan valvoa. Sitten arkkitehdit. Esittelijä otti sinne sille kaksi kommenttia. Näemme, että mitä tulee vähimmäiskoulutusaikaan, se näyttäisi olevan pitempi kuin muissa ammateissa, ja ihmettelemme miksi. Se on pitempi kuin lääkäreillä tai hammaslääkäreillä. Miksi? Tämä siis kompromissitekstissä. Olen valmiita muuttamaan asem- kantaamme. Esittelijä viittasi tilanteeseen Espanjassa. Espanjassa on viiden vuoden koulutus tällä hetkellä, eikä kuuden vuoden. Ehkä tämä on kuitenkin asia, voitaisiin katsoa jatkokeskusteluissa. Notaarit. Olemme tietoisia, että ammatti ei vielä ole valmis mukana tämän direktiivin piiriin. Komissio ensinnäkin ottaa tämän huomioon. Ehkä voitaisiin ottaa korjauslauseke, että tämän ammattikunnan kanssa toimittaisiin tulevan ratkaisun aikaansaamiseksi. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Um, kiitoksia oikein paljon Jürgen Teacher ja kiitoksia siitä, miten olette tehneet yhteistyötä tiimimme kanssa. Bernadette Vernieu annan teille puheenvuoron, että voitte tehdä yhteenvedon. Ähm, Melko lyhyesti pyytäisin, koska herra Syvään on jo täällä. Kyllä puhun aivan lyhyesti. Eh, huomaan, että olimme ylittäneet aika. Rajamme, meidän pitäisi päästä tässä yksimielisyyteen. Tässä viittaan Konstans Le Gripin puheenvuoroon. Tämä äh, kohdentia horisontaalinen tässä olen täysin samaa mieltä. Ja sitten ähm, komission tulee, jos me löydämme läheisen, kunnianhimoisen, eurooppalaisen tavan tämä on jotakin, mitä me kaikki varmastikin haluamme puolustaa. Nämä kolme terviä ovat erittäin tärkeitä. Tässä en mitään ihmeitä voi toteuttaa, vaikka nimeni on Bernadette, vaikka puheenjohtaja tähän viittasikin, mutta minä uskon, että nämä pienet yksityiskohdat te tässä viittasitte nyt notaareihin ja menemme varmaankin samoille linjoille. Voimme löytää näissä siis vielä ratkaisuja. Me olemme vielä keskiviikkona varjostelijoiden kanssa keskustelemassa hyvin pitkällisesti näistä avainkysymyksistä ja äh, Rova Grisbergerin äh, viittaus siihen, että olin yhteyksessä Saksan äh, ministeri Baarin. Tämä on vielä avoin kysymys. Emme ole vielä saattaneet tätä työtä päätökseen. Tätä ei saada päätökseen kovinkaan helposti. Me kaikki pyrimme menemään muutaman askeleen eteenpäin, ja tämähän on todellaista eurooppalaista työtä. Tätähän tämä on. Meidän ei täydy tässä kompastua omaan kansalliseen ähm, itsekyyteemme. Meidän täytyy lähestyä, ottaa askel toisia kohti. Ja pyrin toteuttamaan tämän. Kiitoksia. Uh, I think Mrs. Verheyen was keen to know uh, about her point on... edustaja Verheyen olisi halunnut tietää uh, tarkistuksista, jotka hän on jättänyt, mutta ehkä voitte vastata hänelle kahden kesken myöhemmin. Hyvä on. Haluaisin vain vahvistaa teille, hyvät naiset ja herrat, että me äänestämme tietenkin tästä koko paketista 23. päivä tammikuuta, joka on selvä kokouksemme kahden viikon kuluttua ja silloin me äänestämme hyvin paljon, koska äänestämme myös käyttöoikeussopimuksesta ja julkisen hankintapaketin loppuista, josta keskustelemme kohta. Joten haluaisin nyt kiittää edustaja Verniota, kaikki varjoesittelijöitä, herra Chicheria ja haluaisin vain huomauttaa, että irlantilaisministeri Rory Quinn on eh, henkilökohtaisesti kiinnostunut tästä asiakirjasta. Hän on ottanut minun yhteyttä ja hän on ymmärtääkseni tavannut myös varjoesittelijät. Tämä on hyvin rohkaisevaa eh, tämän asian eh, suhteen, että Irlannin puheenjohtajavaltio on kiinnostunut tästä. Mennään nyt sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Nimittäin äh, tarkastellaan äh, tärkeää mietintöä liittyen käyttöoikeussopimuksiin ja tarkastellaan kompromissitarkistuksia. Nyt haluaisin vielä sanoa, myös pitänyt mainita tämä aluksi, että seuraavissa kahdessa kohdassa, jotka liittyvät sijoitustuotteisiin, tavoitteisiin, niin tänne tulee neljä asiantuntijaa. Tämä ei ole siis ainoastaan keskustelu, vaan tulemme kuulemaan myös asiantuntijoita. Pyytäisin, että jäätte tänne, koska se on varmasti erittäin hyödyllistä. Kuulemme täällä kuluttajan suojelijoita ja toimijoilta sijoitustuotteista. Toivoisin, että olisitte paikalla täällä silloin. No niin, Philippe Juvin voi kertoa meille nyt sitten käyttöoikeussopimuksista. Täällä on edustaja Pantseeri paikalla, edustaja Kaakis äh, Pusoin puolesta, edustaja Ryyle. Minä sanon muutaman sanan sen oman ryhmäni puolesta ja katsotaan sitten, miten äh, edistymme tässä asiassa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olemme täällä käymässä kompromissitarkistuksia läpi, katsomassa mikä tilanne on. Meillä on varjoesittelijöiden äm, kokous. Meillä on ollut yli 1200 tarkistusehdotusta liittyen näihin käyttöoikeussopimuskysymyksiin. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän hyvin rakentavasta yhteistyöstään tähän asti. Neuvottelut sujuvat erittäin hyvin, melko hyvin välillä meillä on erilaisia mielipiteitä liittyen tiettyihin kysymyksiin, mutta me olemme onnistuneet löytämään yksi mielisyydelle pohjia. Meillä on ollut kolme varjoisittelijöiden kokousta. Ne tarkistusten julkaisemisen jälkeen viimeinen kokous oli eilen. Tämän vuoksi te ette nyt vielä olette parlamentin sivuille saaneet kaikkia näitä kompromissitarkistuksia, sillä ne, joista keskusteltiin eilen, eivät ole mukana. Ja meidän täytyy myöskin teknisiä kysymyksiä tarkastella henkilökunnan kanssa. Haluaisin muistuttaa teille, mitkä päämäärät ovat. Tarkoituksena on saada lainsäädännölliset puitteet, jotka ovat selkeät, helposti ymmärrettävät, teho, tehokkaat, käytännönläheiset ja perustuvat sellaisen tekstiin, joka äm, estää syrjintää, luo läpinäkyvyyttä, äh, estää väärinkäytöksiä ja samaan aikaan takaa joustavuusmahdollisuudet ja äh, antaa julkishallinnollisille toimijoille mahdollisuuden tehdä valintoja. Tarkoituksena on luoda eurooppalainen teksti, joka määrittelisi käyttöoikeussopimuksen käsitteen ja selventäisi julkisten hankinnoiden tilannetta, joka olisi ymmärrettävä kaikille toimijoille. Meillä on nyt 114 kompromissitarkistusehdotusta, joista olemme jota olemme käsitelleet eilen, käsittelimme tiettyjä ähm, erityisesti, ja meillä on hyvin paljon erilaisia kysymyksiä käynnistämät nopeasti läpi. En mene yksityiskohtiin ensinnäkin, mitä tulee tämän tekstin selventämiseen. Yleisesti ottaen kompromissitarkastukset pyrkivät selventämään direktiiviä niin, että se olisi kevyempi, meillä olisi kevyempi kuuluisa lähestymistapa ja tämä olisi selvempää tarkoituksena ei ole siis tehdä mitään leikkaa ja liimaa tekstiä julkisten hankinnoiden perusteella. Tämä on hyvin monimutkainen teksti ja se on yhä monimutkainen tämän jälkeenkin ja eilenkin meillä oli vielä keskustelua liittyen siihen, että tämä teksti ei ole tarpeeksi yksinkertainen. Meillä ei ole vielä saavuttaneet mitään täydellisyyttä, mutta pyrimme siihen, tämä on ollut varjoesittelijöiden ensimmäinen päämäärä. Mm, Me olemme pyrkineet määrittelemään käyttöoikeussopimuksen määrittelyihin liittyen, olemme selvintäneet määrittelyjä. Tarkoituksena on erottaa käyttöoikeussopimus, riskin siirto myöskin tässä asiassa. Paljon selvennyksiä tarvittiin, sillä olemme huomanneet, että hyvin paljon käyttösopimuksia niin kutsutusti esiintyi jäsenmaissa, mutta kuitenkaan ne eivät olleet sellaisia. Kyseessä olivat lisenssit ja muut julkiset toimet ja viittaan niihin, sillä ne eivät ole käyttöoikeussopimuksia, ne eivät liity tämän soveltamisalan piiriin. Sitten tämä aikaraja, olemme korostaneet sitä, että käyttöoikeussopimus on ähm, ajallisesti rajattu ja myöskin sopimuksen arvo. Olemme pyrkineet viittamaan tämän arvon. Olemme pyrkineet siihen, että käyttöoikeussopimusten ja käyttöoikeusurakkojen arvo olisi saman tasoiseksi määritelty. Tässäkin myös olemme pyrkineet löytämään taloudellisen logiikan tässä yksinkertaistamisessa sitten kynnysarvot. Meillä oli kaksi ajatusta. Ensimmäinen on erittäin tärkeä. Se liittyy näihin urakoihin ja palveluihin, sillä usein käyttöoikeussopimukset koskettavat palveluja ja urakkoja. Olemme tässä pyrkineet määrittämään ähm, kynnysarvon, mutta tämä on hyvin monimutkaista, sillä komissio on meille ilmoittanut, että ehkä ongelmia tulee aiheutumaan ja meidän täytyy toimia tämän hypoteesin perustalla, mutta me pyrimme saamaan aikaan saman kymmenysarvon molemmille käyttöoikeussopimustyypeille. Sitten ensimmäinen tärkeä poliittinen tahto on se, että julkishallinnollisilla toimijoilla olisi valinnanvapaus. Sopimusten täytyy myöskin olla läpinäkyviä. Tämä ei kuitenkaan saa uhata luottamuksellisuuden vaatimuksia sitten yleisen hyödyn palveluiden vapauttaminen. Tämä vahvistettiin tekstissä. Äh, se tuli mukaan sitten neljäs päämäärä, julkishallinnon toimijoiden neuvottelu, mahdollisuus ja se, että julkishallinnon toiminnan määrittelee säännöt itse. Kaikki tämä perustuu tähän neuvotteluun, jonka me olemme asettaneet äm, tekstin ä, äh, ytimeen. Julkishallinnon ja käyttöopetussopimuksen saajan tulee käydä neuvotteluja. Poissulkemiset olemme ottaneet komission ehdottamia poissulkemisia mukaan ja olemme lisänneet tähän myöskin vaatimuksen äh, eksklusiivisista oikeuksista, jotka liittyvät perussopimusten vaatimukseen äh, on tiettyjä asioita, jotka ovat lain vaatimia, joita me olemme sulkeneet ne pois. Sitten menettelytavat, me olemme myöskin tässä ottaneet komission ehdotuksen perusperiaatteet mukaan ja pyrkineet parantamaan niitä erityisesti. Kaikki sellaiset ähm, hylkäykset, jotka liittyvät äh, mahdolliseen kilpailun vääristämiseen. Uskon, että me olemme löytäneet kompromisseja, jotka ovat tehneet mahdolliseksi luoda järkevän tasapainon, joka tekee mahdolliseksi äh, ottaa huomioon ympäristö- ja ähm, työlainsäädännön vaatimuksia jäsenmaiden ja Euroopan unionin tasolla. Tämä on ollut hyvin suuri askel eteenpäin. Ähm, hallin Raamattuun liittyen olemme löytäneet varjo esittelyn kokouksessa kompromissin eilen. Meillä on tarkoitus tämän kautta keventää hannullista taakkaa ja tehdä ero klassisiin julkisiin hankintoihin. Sitten tässä viittaisin artiklaan 11. Olemme keskustelleet siitä eilen. Käymme uudelleen läpi artiklan 11 ja arvioimista uudelleen siihen tulee liittää uusi artikla. Tässä artikla 50 on jo olemassa. Olemme vielä tässä saattamassa työtä päätökseen. Mä olisi tarkoitus luoda tässä siirtymä aika toimia, jotta viranomaisilla olisi mahdollisuus luoda ei vain puitteet, mutta myöskin lainsäädännölliset, tarpeelliset puitteistot sitten artikla 15, tämä liittyy julkisen sektorin välisiin sopimuksiin. Tässä ää, äh, meillä on ollut äh, Taramilan kanssa hyvin pitkällisiä keskusteluja. Tässä on eräs erittäin tärkeä asia, joka on vielä avoin kyseessä on liikevaihdon prosenttiosuus, kuinka suuri osuus tulee olla julkista äm, liikevaihtoa, että se voitaisiin sulkea ulos. Eräät ovat tässä puolustaneet 100 prosenttia, äm, to, toiset muita prosenttiarvoja. Lopuksi haluaisin sanoa vain kaksi asiaa. Herra puheenjohtaja, kun meillä on ollut vaikeuksia erityiskysymysten kohdalla, olemme pyrkineet löytämään perusperiaatteita ja tässä olemme huomanneet, että ei ole helppoa toimia näin. Jos luomme yleisen perusperiaatteen, luomme sitten erityisongelmia samalla ja olemme pyrkineet siis ottamaan jokaisen erityiskysymyksen kerrallaan ja luomaan erityisongelmille oman ratkaisunsa, sillä tämä oli ainutmallinen lähestymistapa. Tämä metodi oli hyvin monimutkainen. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän työstään. Tämä on ollut hyvin rakentavaa. Teksti on ollut hyvin vaikea, monimutkainen ja olimme hyvin kaukana toinen toisistamme ja olemme päässeet kuitenkin nyt yhteisymmärryksen monissa asioissa. Haluaisin kiittää myöskin sisämarkkinaa, pääosaston yhteistyötä komissiosta ja myöskin komissiota. Emme aina ole ollut komission kanssa samaa mieltä, mutta olemme onnistuneet analysoimaan asioita ja olemme saaneet selvennyksiä aikaan, kun emme olleet samaa mieltä, että pääsimme eteenpäin. Haluaisin kiittää myöskin edustaja Tarpellaa vaikka hän ei olekaan tehnyt käyttöoikeussopimusten suhteen töitä, työtä. Hän on tehnyt omien varjoesittelijöidensä kanssa, on ollut meille erittäin hyödyllistä. Haluaisin kiittää häntä siitä. Ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että tämä teksti luo lisäarvoa, sillä se poistaa tilanteen, jossa on vaihtelevia määritelmiä, erilaisia tilanteita. Hyvät näistä herrat, me olemme tulossa hyvin kaukaa. Uskon, että me olemme nyt käyneet läpi tien, pitkällisen tien vuoden neuvottelut. Tämä oli hyvin vaikeaa, mutta mielenkiintoista. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. olemme edistyneet kovasti tässä kysymyksessä. Meillä on ollut kovin paljon työtä, kun on valmistellut toista kierrosta, äänestyskierrosta tästä direktiivistä kahden viikon kuluttua. Unohdin mainita Joanna Czyskovskan, joka on täällä komissiosta. Hän on seurannut tätä asiaa hyvin läheisesti ja toivottavasti meillä on aikaa, että hänkin voi lyhyesti kommentoida tätä. Nyt kuullaan sitten varjoesittelijöitä. Ensin edustaja Pantseri. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää äh, siitä, että hän esitteli kompromissiehdotukset tästä tekemästämme työstä ja haluaisin muutaman asian nostaa esiin. Ensimmäinen on se, että on erittäin tärkeää, että päästään yhteisymmärrykseen tästä asiasta, ähm, koska äh, käyttöoikeussopimukset äh, ovat erittäin tärkeä Äh, osa äh, julkisten viranomaisten toimintaa äh, jäsenvaltioissa. Viimeisten kuukausien työ nostaa esiin lähestymistavan, joka uudelleen järjestelee tämän tekstin. Ja tässä yksinkertaistetaan huomattavasti tätä tekstiä. Menemättä yksityiskohtiin haluaisin keskittyä muutamiin kysymyksiin. Artikla 1, soveltamisala, tätä on muutettu ja me olemme eh, toisaalta vahvistaneet tätä hallinnollista autonomiaa ja toisaalta haluaisin korostaa kovasti, koska vielä on hyvin paljon jäseniä, jotka eivät halua eh, loppuun asti oikein ymmärtää tätä asiaa, nimittäin vapaus määritellä eh, yleiset taloudelliset edunmukaiset palvelut. Tässäkin on päästy erittäin hyvään tulokseen, kun on määritelty periaatteet. Tämä direktiivi ei vaikuta paikallis- alueviranomaisten ja kansallisten viranomaisten vapauteen määritellä nämä palvelut. Tärkeää on myös kaksi artiklaa määritelmistä, koska tämä nyt selkeyttää tätä. Myöskin vakautalouden riski on tässä määritelty paremmin. Tärkeä on myös 17 artikla liittyen sosiaalipalveluihin, koska näihin kiinnittää erityistä huomiota. Myös 20 kuusi artiklaa perusperiaatteista oli meille tärkeä, koska se on ollut kaikkien neuvottelujen keski jossa tässä selkeästi viitataan sosiaalisiin ja ympäristökriteereihin ja että viranomaisten täytyy kunnioittaa työsäännöksiä, ympäristösäännöksiä ja sosiaalisia määräyksiä mm, ja mm, sitten myöskin kansainvälisiä sopimuksia, unionin lainsäädäntöä, työmarkkinasopimuksia. Ja sitten alihankinta, kysymys, jota olemme käsitelleet hyvin paljon, se on löytänyt nyt oikean muodon. Ja sitten oli joitakin kysymyksiä, jotka esittelijä nostot esiin. En nyt palaa niihin, koska tämä kompromissit ovat sellaisia, että me voimme tukea niitä. Ja lopuksi haluaisin sanoa muutaman ajatuksen ihan lyhyesti. On peruskysymyksiä, joista emme vielä mahdollista kompromissille löytänyt. Tämä on julkis-julkinen yhteistyö ja sitten yritykset tietyillä sektoreilla, jotka ovat eri sellaisia erityispiirteitä, että tarvitaan poikkeus. Eilen tehdyssä työssä olemme saaneet aikaan joitakin erityisaskeleita ja toivottavasti nyt lähiaikoina pystymme edistämään näissäkin asioissa niin, että että voimme määräaikojen puitteissa löytää kompromissiratkaisun, joka tyydyttää kaikki eri tarpeet ja toiveet. Voin sanoa kuitenkin, että tämä tehty työ on ollut erittäin hyvää ja kiitän esittelijää ja toivon, että lähipäivinä tämä saatetaan loppuun. Kiitoksia. And, um... Kiitoksia optimistisesta äh, päät- johtopäätelmistänne, mutta ne ovat varmasti ihan oikeita. Nyt herra Shatsimarkakis puhuu edustaja Bushoin puolesta. On behalf of Mr. Kiitos laisen puheenjohtajan Bussoin puolesta, joka haluaa kiittää komissiota asetusehdotuksesta, samoin myöskin herra Jyväniä tarkistuksista, joita on esitetty lausuntoluonnokseen, jolla pyritään parantamaan tekstejä. Meidän on opittu otettava läksyt rahoituskriisistä ja myöskin saatava aikaan uudestaan kuluttajien luottamus, myöskin vähittäissijoittajien luottamus. Tärkeää on lisätä avoimuutta. Sorry. Christian Buzoi supports most of the Christian Suboy tukee suurinta osaa tarkistuksista, joita on tehty, jotka liittyvät näihin issue like duration, region, renegotiation. Sopimuksiin ja ottaen huomioon erityisesti tekstit, spesifit yritysmääräykset äh, ja vastaavat, mutta myöskin se, että pyritään yksinkertaistamiseen, joka äh, saa aikaan direktiivin, joka on lähestymistavaltaan kevyt, kuten komissio on esittänyt. Äh, hän on kiinnostunut myöskin sitä, että määritellään tämä käyttösopimus, mikä sisältää paljon tällaista tapaoikeutta. Hän on myöskin uutta artikkelia, joka koskee sitä, miten julkiset viranomaiset voivat harjoittaa hallintoa, niin että voit itse myöskin vapaasti antaa palveluita tai ottaa vasta urakoita tai käyttää käyttösopimuksia riippuen siitä, mitä katsovat parhaaksi. Mitä ovat kynnykset ja menetelmät, joita on käytetty käyttösopimuksen arvon laskemiselle on hyvin tär- hyvä, että teksti on rationalisoitu ja huomattavasti yksinkertaisempi. Alden varustelija uskoo, että käyttösopimuksen arvo tulisi laskea koko liikevaihdon pohjalta, joka on syntynyt käyttöoikeussopimuksen toimivassaolon aikana, poistettuna, tekst, poistettuna verot. Mutta myös tämä 2,5 miljoonan raja väliaikaisena voisi olla hyvä, mutta toisaalta, että, että korostettaisiin tämä yleinen äh, kynnys, 8 miljoonaa, 5 miljoonaa semmoista, jota komissio esittää, ei välttämättä ole hyvä ajatus. Monissa maissa 8 miljoonaa on hyvin paljon rahaa, mikä johtaisi siihen, että suljettaisiin kilpailukopuolelle paljon käyttöoikeusopimuksia, jotka, jos myönnettäisiin muissa jäsenvaltioissa, otettaisiin tämän direktiivin toiminta-alaan. Ja tämä liik- tällainen toimi olla ristiriitaista kansainvälisten sopimusten kanssa, joita unioni on tehnyt. Tyytyvä kompromissi on saavutettu myöskin pois sen osalta, mitä suljetaan pois direktiivin vaikutusalasta. Ja tämä johtaa siihen, että direktiivistä ei tule tällaista tyhjää kuorta, jolla ei ole merkitystä. Tärkeää Busoin kannalta on se, että mm, otetaan poikkeus, joka liittyy yrityksiin, jotka ovat... For obvious reasons. He thinks, Mr. Buson, Yhtiöitä, jotka pitäisi katsoa, että ei synny kilpailuvääristymä niin, että annetaan eh, käytöksymyksiä sellaisille yksiköille, jotka ovat kilpailussa yksityisten tahojen kanssa. Mm herra Buso haluaisi nähdä nämä yhteydessä yritykset, tytäryhtiöt osana yksikköjä, jotka eivät ole sopimuksia myöntäviä viranomaisia, joten tässä ei selkeästi ole tällä hetkellä tekstisversiossa huomioon tätä tilannetta ajatellen kriteerejä, jotka liittyvät siihen, että on poikkeuksia, jotka liittyvät viranomaisten sisäisiin urakoihin. Tämä merkitsee sitä, että valvot, katsotaan niitä oikeuksia, että valvottulla oikeushenkilöllä täytyy olla suhteessa mm, vastuviranomaisiin, jotta nämä määräykset poikkeuksen yritykset täyttävät. Tämä on sellaista, mikä oli että myöskin julkisten hankintojen direktiivissä, myöskin kriteerit, jotka liittyvät yhteisen valvontaan, joka liittyy oikeusval- oikeushenkilöön. Rabuso uskoi, että on tärkeää, että, että tämä ei tähän liity mitään intressejä, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä on valvovalla vastuuviranomaisella. Jos puhutaan ristiriitaisista eduista, jotka liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin, kysymys on poikkeuksista, jotka eivät ole asianmukaisia. Busua pitää myöskin hyvää kompromissia, joka liittyy käyttösopimuksen voimassaoloaikaa sekä sitä, että tällaisia performanssi suoritusmääräykset ottaisiin huomioon. Tämä näkemys, joka liittyy avoimuuteen ja proseduaalisiin takuisiin, niitä on yksinkertaista työn saatu aikaan huomattavasti enemmän joustavuutta julkisille viranomaisille siinä, miten ne hoitavat tämän menettelyn takamalla kuitenkin sen, että tarjousten tekijöiden, tekijöitä kohdellaan yhtäläisesti. Rapussa on hyvänä, pitää hyvänä myöskin sitä, että on saatu aikaan yksimielisyyttä teknisistä erityispiirteistä ja myöskin toiminnallisista vaatimuksista, jotka ovat lähempänä käyttösopimusten todellisuutta ja joka myöskin edistää innovaatioita käyttösopimusten vast- allekirjoittajien kanssa, mitä voi pitkän tähtäyksen sopimuksiin Uuden neuvottelu on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Näiden osalta on tärkeää antaa enemmän joustavuutta uudelle neuvotteluun ilman, että on uutta sopimuksen myöntämismenettelyä. Kompromissin kautta saadaan aikaan selkeämpää selkeyttä siihen, mikä on uudelleenmuotoilu. Robustoin ja Alven näkyvissä täysin heijastu tekstistä, mutta on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että on esittelijä yhdessä varustelijoiden kanssa on ainakaan huomattavia parannuksia tähän direktiiviesitykseen. Kiitos. Thank you very much. Um, uh, Mr. Hatzimarkakis on behalf of Christian Bus- Kiitoksia oikein paljon herra Hatsimarkakis. Herra Busoille, joka on ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa. Edustaja Ryyle. Kiitoksia herra Harbour. Haluaisin kiittää kovasti herra Chauvin ja haluaisin kiittää tätä uh, hänen kärsivällisyydestään, äh, myöskin niiden kanssa, joilla on eri mielipide, ja äh, hänen halukkuudestaan löytää kompromisseja. Ja haluaisin kiittää hän siitä, kuinka ammattimaisesti hän johti näitä neuvotteluja. Se on ollut erittäin tärkeää. Me todella onnistuimme yksinkertaistamaan tätä komission äh, ehdotusta löytämään selkeämmät määritelmät ja pitämään yllä tarvittavaa joustavuutta. Siksipä tulemme tukemaan suurinta osaa kompromisseja, me kuitenkaan kaikkia, ja minun on valitettavasti korjattava herra Juvan, ja me emme tule tukemaan kompromisseja, jotka liittyvät artiklan yksitoista, viisitoista ja siirtymäaikoihin ja aion palata tähän kohta. Haluan kuitenkin korostaa, että meistä olisi ollut mukavampi, jos emme olisi saaneet tätä direktiiviä. Olemme sitä mieltä, että tämä direktiivi tulee kaikesta huolimatta aiheuttamaan ongelmia kuin ratkaisemaan niitä, mutta tämän te tiedättekin, enkä myöskään aio selittää, miksi olemme sitä mieltä, että tietyt alat pitäisi jättää ulkopuolelle. Ajattelemme esimerkiksi yleisyydellisiä taloudellisia palveluja, esimerkiksi sosiaalipalveluja tai vesihuoltoa. Näin ei tule olemaan. Tämä ei tule varmaankaan saman enemmistöä taakseen. Meidän täytyy hyväksyä tämä. Kiitämme edustaja Jyvänniä siitä, että hän oli valmis keskustelemaan katastrofiavusta ja pelastuspalveluista ja löytämään ratkaisun. Sitä pidämme hyvänä ja tuemme sitä. Tässä kuitenkin pääsyyt sille, miksi me emme lopuksi voi äänestää tämän mietinnön puolesta. Meidän valitettavasti äänestettävästä vastaan. Eh, miksi? Koska ongelma on tämä julkisjulkinen yhteistyö ja toisin kuin edeltävät puhujat olen sitä mieltä, että ottaen huomioon tämän talouskriisi, missä me olemme ja eh, suuren velkataakan, on todella tarpeen modernisoida, tehostaa julkista sektoria ja saada aikaan synergia vaikutuksia. Aluepolitiikan pääosastolta on selkeä ilmoitus, että julkisjulkisen yhteistyön kautta voidaan saada aikaan 30 prosentin synergiavaikutuksia vaikutuksia julkisella sektorille. Tätä 30 prosenttia me tarvitsemme tässä tilanteessa, jossa useimmat jäsenvaltiot nyt ovat, eikä pelkästään tämä ole tärkeää. Useinhan sanotaan, että vesiala on lähinnä saksalainen ongelma. Näin ei ole. Se on ongelma monissa jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa meillä on julkisia ja yksityisiä tarjoajia äh, samoilla markkinoilla. On vain vähän jäsenvaltioita, jotka ovat yksityistäneet kaiken tai ovat pelkästään äm, julkisella sektorilla toimivia. Useimmilla tämä ä, äh, ala on on yksityisiä ja julkisia toimijoita ja silloin on tärkeää, että sektori voi toimia kunnelma. Tietenkin säännöistä on pidettävä kiinni, ei yksityistä osallistumista ja että eh, millainen valvonta eh, yksikkö tässä on, mutta tärkeää on tämä Ähm, määritelmä. Ja tämä määritelmä oli mielestäni jo Tarabellan mietinnössä liian tiukka ja nyt sitä on tiukennettu vielä Syvänin mietinnössä. Siksipä Tarabellankaan mietinnön puolesta emme voineet äänestää, vaan äänestimme tyhjää. Nyt meidän on valitettavasti äänestettävä vastaan. Perustelen tämän vielä. Jos 80 prosenttia liikevaihdosta, kokonaisliikevaihdosta, äh, tulee näille äh, kunnille, niin tämä aiheuttaa ongelmia, koska nämä suurin osa näistä julkisjulkisista kumppanuuksista eivät kata pelkästään yhtä alaa, esimerkiksi vesialaa, vaan myöskin energia-alan. Mutta suurimmaksi osaksi tämä ala on liberalisointi ja sen täytyy tehdä julkisia tarjouskilpailuja, mutta se kattaa hyvin paljon enemmän kuin 80 prosenttia. Jos nämä kaksi asiaa lasketaan yhteen, niin sitten vedelle ei jää paljonkaan. Silloin vesi pitäisi sataprosenttisesti äh, hoitaa sillä alalla, joka näille kunnille on. Äh, vesi on tärkeää, vesihuoltoa on modernisoitavaa ja viemäri on modernisoitava ja tässä tarvitaan synergiaefektejä ja siksi äh, naapurikunnat on otettava huomioon. Meillä on suuria ja pieniä kuntia ja tarvitsemme paremman menetelmän, jotta kaikki saadaan huomioitua. Tämä nyt vaarantuu tässä, haluan tämän vain selittää, koska lehdistössä tämä usein esitetty väärin. Tämä direktiivi ei tietenkään vaadi, että vesiala yksityistetään, mutta se johtaisi siihen, että monet kunnat eivät ehkä pystyisi noudattamaan näitä vaatimuksia ja siksi monet kunnat joutuisivat eh, oikeudellisesti epävarmaan tilanteeseen ja siinä tilanteessa he ehkä mieluummin luopuvat vesihuollosta eh, pelastuakseen oikeuskiistoilta. Tämä on se syy, miksi emme voi hyväksyä tätä mietintöä. Kiitoksia. Good, thank you very much. Just a very brief... Kiitoksia oikein paljon. Muutama sananen vain, koska olen varjoesittelijä tälle direktiiville, kuten myös olen ollut muissa julkisia hankintoja koskevissa direktiivissä. Minä kovasti arvostin Philip Ryvänin lähestymistapaa, koska meidän täytyy tehdä eh, hyvin perustavanlaatuisia muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen niin, että se luo todellista lisäarvoa, mitä tulee näihin lainsäädäntöehdotuksiin, joita meillä on. Ja monethan epäilivät, tarvitsemmeko ylimääräistä direktiiviä. Nyt kun olemme muokanneet tätä, olen eh, yhä vakuuttuneempi siitä, että tämä tulee olemaan hyödyllinen. Se eh, luo selkyyttä ja kehittää tällaisten käyttöoikeussopimusten luomista, jotka ovat mielestäni tärkeä väline eh, julkisille viranomaisille, kun ne päättävät siitä, miten ne haluavat hallinnoida eh, julkisia palveluja tulevaisuudessa, mutta käyttäoikeussopimukset ovat paljon monimutkaisempia ja ne ovat korkean tason sopimuksia, ne kestävät pitkään, niitä täytyy neuvotella, jotta voidaan varmistaa, että eh, sopimuksen haltijan toi, vastaa kaikenlaisia markkinoiden ja teknologisia tarpeita, pystyy toimittamaan tämän palvelun. Näitä sopimuksia on myös hyvin paljon erilaisia, siksi olemme kovasti tehneet työtä edustaja Syvänin kanssa, jotta tämä asetus ei aseta mitään liiallisia vaatimuksia ja siksi ymmärrän miksi olla huolissaan jostain tietystä sektorista, kuten edustaja Ryllekin tässä on esittänyt, mutta on useita maita, joissa vesi on käyttöoikeussopimusten alkanlainen ja siksi me tarvitsemme jonkun yleis direktiivin, joka kattaa tämänkin. Olemme erittäin tyytyväisiä Syvännin mietintöön. Tuemme näitä kompromisseja. Meillä on hyvä paketti edessämme. Ainoa asia, jota meidän äänestyksen jälkeen on vielä tarkasteltava, on se, ovatko jotkut elementit vielä sellaisia, että ne eivät oikein sovi eh, käyttöoikeussopimuksiin. Meillä on siis vielä mahdollisuuksia yksinkertaistaa tätä, mutta tässä on kyse yksityiskohdista eikä peruslinjoista. Ja eh, kyllä me tuemme myöskin näitä kynnysarvoja ja ehdotuksia, joita tässä on, joten äänestämme kompromissiehdotuksia direktiivin puolesta. Hyvä. Eh, edustaja Tsikovska on täällä. Anteeksi. Edustaja Verheijen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi selvästi kiittää avoimesta ja hyvästä yhteistyöstä Philip Jyvänin kanssa. Mm, monissa osin ajatuksia, jotka ovat tulleet valiokunnasta, hän on ottanut huomioon ja muuttanut ne hyviksi kompromisseiksi. Artiklat 11 ja 15, jotka meille tavallisena parlamentin jäsenä, emmekä esittelynä, eivät ole meidän edessämme siinä muodossa, missä sitä ei ole sovittu, joten on hyvin vaikea nyt näihin yksityiskohtaisiin neuvotteluihin ja tuloksiin ottaa kantaa. Haluaisin kuitenkin vielä mainita kaksi asiaa. Ensinnäkin se, mitä kollega Hatsimarkaakin sanoi herra Busoin puolesta, on tärkeää, että vaikka luonnollisesti on eroja yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä, mitä tulee palkatasoon ja siitä seuraaviin raja-arvoihin sopimusten myöntämiselle, mutta tämä on ongelma, joka on yleinen. Se on kaikkialla siellä, missä palvelut ovat sellaisia, että niihin liittyy paljon henkilöstöä, koska silloin toimeksiannot yhdestä jäsenvaltiosta jäävät kynnysarvon alle ja samanlainen toimeksianto ajatteli henkilöstörakennetta ja henkilökustannuksia toisessa jäsenvaltiossa taas menee sitten yli tämän kynnysarvon. Joten minusta tämä ei nyt voi olla ratkaiseva argumentti, vaan pitäisi edelleenkin puhua sen puolesta, että kansainvälisen oikeuden mukaan pitäisi saada aikaan mahdollisimman korkea kynnysarvo. Ja sen haluaisin vielä yhteen asiaan puuttua, josta Heide Ryyle puhui, nimittäin kuntien välinen yhteistyö. Ja juuri ajattelen kriisitilannetta ja tavoitetta, jota me kaikki täällä ajamme, että julkisia varoja, kansallisia varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, että silloin myös julkiselle taholle pitäisi antaa kaikki mahdollisuudet toimia sen mukaisesti, eikä rakentaa lisää esteitä, jotka johtavat siihen, että julkinen taho ei voi mm, toteuttaa toimeksiantoja mahdollisimman tehokkaasti, mikä olisi ollut mahdollista tiettyjen helpotusten myötä, joten odotan mielenkiinnolla tekstiä, joka liittyy kuntien väliseen yhteistyöhön. Mitä tulee sitten tähän etuyhteyksissä olevat yritykset. Haluaisin tarttua siihen kysymykseen, joka on otettu esille aiemmin. Mitä tarvitaan tekstille ja mitä tekstillä ei tarkoiteta. Jäsenvaltioissa on syntymässä tämän vuoksi erilaisia tulkintoja. Ensinnäkin tämä alat, yritykset toimivat useilla aloilla. Miksi sellaiset kuntien yritykset, joilla on huomattava osuus, jotka ovat huomattavassa määrin kunnallisia tai osin jopa sataprosenttisesti kunnallisia, jotka vastaavat kaasun, sähkön ja veden toimituksesta, ja jotka eivät sataprosenttisesti jää direktiivin ulkopuolelle, kuten usein on sanottu, koska kysymys on erilaisista tulkinnoista, jotka liittyvät siihen, miten tämä sääntö 80-20, sitä, miten sitä tulkitaan. Tämä esimerkiksi vapautetulla energiasektorilla eh, liittyy siihen, miten tällaisia palveluita toimitetaan. Haluaisimme kompromissa selkeyttä siihen, että siellä, missä kaupungin yritys 100 hoitaa näistä palvelujen toimittamisen kunnan alueella vapautetulla kaasu- tai energiamarkkinoilla. Ja siis kysymys on siitä, että tällä alalla on tällainen julkinen dominanssi, että, että direktiivi voisi, voisi ottaa tämän huomioon poikkeuksena. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Kiitoksia Verhaen. Edustaja Verhaen, olette kovasti eh, tehneet työtä tässä tämän asian parissa. Kiitoksia myös osallistumisestanne keskusteluun. Mistä niin kukaan muu ei halua puheenvuoroa. Edustaja Tsikovska ihan lyhyesti. Äh, Rova koska meillä on kohta asiantuntijapaneeli. Paljon kiitoksia ja minunkin puolestani käyttöoikeussopimustiimin puolesta hyvää uutta vuotta haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä työstä, jota on saatu aikaan on saatu aikaan hienoa edistystä, jota arvostamme. Olin jo sanonut monessa yhteydessä, että mielestämme tekstiä on virtaviivaistettu ja yksinkertaistettu, eh, mutta tämä on eh, kuitenkin säilyttänyt vielä komission ehdotuksen hengen ja ajatukset. Tämä on hyvä asia. Kuitenkin minulla on muutamia huomioita. Keskittyisin tässä asioihin, jotka mielestämme ovat tärkeitä ja haluaisin kiinnittää valiokunnan huomion näihin asioihin. Ensinnäkin tämän direktiivin soveltamisala. Olemme huomanneet, että lisää poissulkemisia on lisätty mukaan, esimerkiksi peliala, ja komissio on sitä mieltä, että on vaikeaa löytää syitä näiden poikkeusten takana esittelijä varjostelijat ovat neuvotelleet asiasta, mutta meidän on vaikea ymmärtää, miksi esimerkiksi peliala on suljettu pois. Ja samoin komissio ei näe syytä sille, että tiettyjä sektoreita suljettaisiin pois jäsenmaissa. Emme ole löytäneet taloudellisia tai oikeudellisia perusteita täydellisiin tai väliaikaisiin sektorien poissulkemisiin. Ja ymmärrämme kyllä, että erilaisia sääntöjä sovelletaan mutta tämän direktiivin tarkoituksena on tarjota yhteinen vähimmäismäärittely, sillä tämän tyyppiset käytännöt eivät aina ole tasapuolisen kohtelun ja läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisia. Sitten toinen asia, kuten keskustelussa aikaisemmin sanottu täälläkin, meidän täytyy ottaa huomioon kansalliset ähm, vaatimukset ja sitoumukset ja nämä äm, toimet tulevat vaikuttamaan Euroopan unionin sitoumuksiin, joita on tehty kolmansia maita kohtaan. Tässä haluaisin myöskin tuoda yhden asian huomioon. Komissio ymmärtää julkis, julkisen yhteistyön tärkeyden, mutta kuten tuomioistuin on monissa yhteyksissä määritellyt ja kuten tuomioistuin äh, korostaa, äh, julkis, julkisen yhteistyön kriteerin ähm, mukautuminen ei ole mahdollista ja olisi erittäin hienoa, että me ottaisiin huomioon. Sitten haluaisin kiinnittää huomioon äh, yhteen menettelytapaan kriteeriin. Tämä on ehkä vain sanamuotokysymys, mutta kun otetaan huomioon, että tämä käyttöoikeussopimus äh, artikla on hyvin tarkasti uudelleen muotoiltu, on eh, hiukan eh, uhkia, että tässä syrjimättömyysperiaate ei toteudu ja sitä tuota, tulee ehkäpä tarkastella keskusteluissa uudelleen. Kuten sanoin, tämä tehty työ on erittäin hieno ja me olemme valiokunnan käytettävissä tulevaisuudessakin. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia tästä yhteistyöstä ja eh, tulokset näkyvät jo. Tulemme varmasti saamaan hyvän ehdotuksen. Edustaja Syvän, haluatteko vielä lopetella? Kiitoksia puheenjohtaja aivan nopeasti. Kun kaikki ovat käyttäneet puheenvuoron, näemme, että jäsenillä on yhä eri näkökulmia ja jäsenten ja komission välillä on yhä eroavaisuuksia, mutta tämähän on demokratia. Uskon, että jos parlamentti hyväksyy lopulta tämän tekstin ja komissio sen hyväksyy, voimme joka tapauksessa olla tässä ylpeitä itsestämme. Olemme todellakin ähm, saaneet parlamentaarisen demokratian elämään ja saaneet hienon tekstin aikaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Well, thank you. Thank everyone very much. And just to remind you that Kiitoksia oikein paljon ja muistutan teitä siitä, että äänestys järjestetään 24. tammikuuta. Seuraava ää, äh, valiokuntamme kokous tulee olemaan täynnä äänestyksiä. Olette varmasti valmistautuneet siihen, mutta viimeistelytyötä on tehtävä vielä Strasbourgissa ensi viikolla näistä tärkeissä äm, kysymyksissä. Nyt menemme sitten ää, äh, keskusteluihin. Ähm, lausunnoista, jotka annamme talous- ja rahasian valiokunnalle, ja täällä meillä on erittäin arvovaltaisia asiantuntijoita paikalla. Tässä käsitellään kahden tärkeän ehdotuksen kuluttajansuojanäkökohtia. Yksi koskee sijoitustuotteita koskevia avaintietoasiakirjoja, jossa olemme puhun, jossa esittelijänä tai valmistelijana on edustaja Pantseri, ja toinen on vakuutusedustaja asetus direktiivin uudelleenlaatiminen ja näillä on hyvin paljon vaikutuksia kuluttajansuojaan. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntana olemme tehneet hyvin paljon työtä rahoitusalalla, erityisesti mitä tulee kuluttajan oikeusdirektiiviin ja kulutusluottoihin. Joten olen erittäin iloinen, että olemme saaneet tänne neljä asiantuntijaa paikalle, ähm, jotka voivat kertoa meille näistä kysymyksistä, joita me äh, tarkastamme keskustelemme yhdessä talous- ja raha-asiavaliokunnan kanssa. Me vielä keskustelemme ää, äh, talous- ja raha-asiavaliokunnan kanssa siitä, olemmeko assosioitunut valiokunta niin, että ei on hyväksyttävä joitakin meidän ehdotuksia, mutta tämä ei mitenkään ähm, vaikuta mutta tähän keskusteluun pystymme silti tekemään vahvoja ehdotuksia. Useat jäsenistämmekin ovat talous- ja rahasian valiokunnalla. Meillä on nämä kaksi ehdotusta pöydällä. Halusin vain nähdä, että sopiiko esittelijöillä se, miten toimimme nyt. Minun ehdotukseni on, että ensinnäkin kuulisimme alustuksen edustaja Pantserilta näistä avaintietoasiakirjoista. Ja sitten meillä on nämä kaksi asiantuntijaa avaintietoasiakirjoista ensin Jean-François Biernot ja sitten herra Paul Carty. He puhuvat tästä ensimmäisestä ja sen jälkeen pyydän kommentteja ja kysymyksiä esittelijältä ja varjoesittelijöiltä. Katsonpa nyt tätä aikataulua. Olemme hiukan myöhässä. Yritämme Äh, antaa kummallekin yhtä paljon aikaa. Ja sitten edustaja Styler, joka on esittelijä, valmistelija tästä vakuutusedustusdirektiivissä. Äh, ja sen jälkeen kuulemme äh, herra Edward Oxlia ja rova Michaela Kolleria. Ja olemme antaneet asiantuntijoillemme 10 minuuttia aikaa. Me seuraamme kelloa se helpottaa teidän puheenvuoron pitämistä ja sitten meillä on kommentteja jäseniltä ja sitten meillä on vuoropuhelut ja pyytäisimme teitä kommentoimaan joitakin näitä kysymyksiä. Onko teillä menettelytapa kysymys? I have the possibility to express... Minulla oli kysymys. Olen ymmärtänyt, että minulla oli mahdollisuus ilmaista ähm, kuluttajien näkökulma vakuutusedustusdirektiivin suhteen. Oliko näin? Uh, Meillä on riittävästi aikaa, uh, joten olemme joustavia. Tässä olette sitten kolmas puhuja tässä vakuutusedustusdirektiivissä. Vai käsittelettekö kummatkin asiat samanaikaisesti? Uh, niin, tällaisena välittäjä edustajana haluaisin myös näistä myöskin kommentteja näistä vakuutusedustuskysymyksistä voisin tehdä tänne tähän ensimmäiseen puheenvuoroon, jos haluatte. Meillä on varmaan riittävästi aikaa ja joustavuutta, jotta voimme hyödyntää parhaiten aikani täällä. Eli jos seuraamme minun ehdotus niin minulle kyllä käy, jos te kaikki neljä kommentoitte toisten esityksiä, olemme riittävän joustavia. Toivottavasti tämä sopii myös esittelijöillemme. Hyvä. Olemme erittäin joustavia täällä. Me haluamme hyödyntää parhaiten teidän aikanne, koska teillä kerran oli ystävästi aikaa tulla tänne. Ja voitte puhua mitä kieltä haluatte, koska meillä on täällä täysi tulkkaus. No niin, nyt, jos tämä sopii kaikille, tarkistan vielä myös varjoesittelijöiltä, joilla on mahdollisuus puhua sitten asiantuntijoiden jälkeen. En tiedä, kuka täällä on. Edustaja Ryyle on täällä. Hän kattaa kummatkin direktiivit, eikö niin? Edustaja Karas, toivotan hänet sydämeisesti tervetulleeksi. Hän tuossa nyt kovasti puhuu edustaja Tuunin kanssa. Toivotin juuri edustaja Karasin tervetulleeksi. Hän on varjoesittelijä ja tärkeä talous- ja rahasianvalio valiokunnan jäsen, joten olemme iloisia, että olette täällä. Ja sitten en näe täällä yhtään liberaalikollegaa. Ja edustaja Hanslik. Edustaja Hanslik on tulossa edustaja Pietikäisen puolesta. Onko muita? Minäkin puhun ryhmäni puolesta sitten. No niin, tässä esittelyt. Edustaja Pantsiari, haluaisitko lyhyesti esitellä tämän ehdotuksen niin, että meillä olisi kontekstia hieman ja sitten aloitamme asiantuntijakuulemuksen edustaja, eh, herra Birnolla. Edustaja Pantsiari ensin. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin menen tämän lausunnon äh, sisältöön, haluaisin vain kertoa, että Äh, eilen on lähetetty versio tästä lausunnosta, joka on otettava huomioon. Äh, se on ainoastaan englanniksi äh, tällä hetkellä, koska joululoman takia ei ollut muita mahdollisuuksia. Muut kieliversiot saadaan sitten 18. tammikuuta. Toinen lyhyt huomautus, jonka tekin nostitte esiin puheenjohtaja, mutta minun mielestäni mm, tämä poliittinen kysymys, josta puhuitte, nimittäin vahvistettu yhteistyö Ekon valiokunnan kanssa. Meidän on selvitettävä tämä asia mahdollisimman pian, jotta pystyisimme tekemään järkevästi töitä. Sitten tästä asiasta. Mielestäni komission ehdotus liittyen sijoitustuotteita koskeviin avointietoasiakirjoihin on otettava erittäin myönteisesti vastaan. Kuluttaja, joka haluaa säästää tai investoida tulevaisuuden varalle, hänen täytyy saada riittävästi tietoja, ymmärrettävää tietoja, pystyä vertailemaan eri sijoitustuotteita ja säästötuotteita. Tällä hetkellä erilaiset tiet tietoasiakirjat ovat usein liian pitkiä ja vaikeaselkoisia. Mielestäni komission ehdotus, että luotaisiin tällainen standardi ja avaintietoasiakirja on erittäin hyvä. Sillä tavoin katetaan tämä tiedon puute, joka kuluttaja on, kun hän valitsee sijoitustuotetta, joka sopisi hänelle parhaiten olen myös sitä mieltä, että nämä asetuksen pääehdotukset ovat seuraavat. Ensinnäkin täytyy äh, helpottaa tietoon pääsyä selkeällä kielellä. Keskitytään avainkysymyksiin, jotta voidaan ymmärtää tämä sijoitustuote. Sitten sijoitustuotteiden vertaaminen. Tämä pystyy onnistumaan ainoastaan, jos meillä on harmonisoitut puitteet, niin kuin tässä ehdotuksessa ehdotetaankin. Sitten kolmanneksi, että annetaan avaintietoja kuluttajalle ennen kuin hän tekee sopimuksen ja sitten sanktiot, mikäli ei olla noudatettu tätä asetusta. Kuitenkin joitakin tämän ehdotuksen aspekteja olisi parannettava ja ne löytyvät tästä en nyt halua yksityiskohtaisesti luetella näitä kohtia, vaan lyhyesti kertoa niistä. Ensinnäkin ei ole hyvä rajoittaa tämän asetuksen soveltamisalaa. Nämä, näitä tietoasiakirjoja pitää antaa ei vain sijoitustuotteiden tuottajilta, vaan myös välikäsiltä että tämä täytyy koskea näitä sijoitustuotteita ja niiden täytyy koskea myös yritysten erilaisia eläkejärjestelytuotteita. Riskit eivät saa koskea pelkästään indikaattoreita, jotka liittyvät investointeihin ja tämä avaintietoasiakirja on annettava silloin, kun välikäsi välikäsiä antaa kuluttajalle tämän ennen sopimuksen allekirjoittamista. Se asiakirja. Okay. Ja Lisäksi avaintietoasiakirjoja on annettava silloin, kun on kyse transaktioista, kun käytetään kun tehdään sopimuksia, kaukosopimuksia. Tämässä työssä on otettava huomioon avaintietoasiakirjan sisältö ja lisäksi on vahvistettava kuluttajien edustajien oikeuksia, mitä tulee valituksiin ja vetoomuksiin. Olen sitä mieltä, että täytyy odottaa sitä, että hyväksytään eräs toinen mietintö täällä valiokunnassa koska, ja huomioida tämän mietinnön vaikutukset, jotta voidaan tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta lähestymistapa olisi mahdollisimman yhdenmukainen. Nyt meillä on hyvä mahdollisuus kuulla kollegoja ja myöskin asiantuntijoiden kommentteja. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. I should have drawn attention. Kiitoksia. Minun pitää nyt kiinnittää huomiota siihen, että teidän lausuntoluonnoksenne oli täällä. Pyydän anteeksi tästä. Tämä on pohjana keskustelulle. Me olemme keskusteluissa vielä talous- ja raha-asianvaliokunnan kanssa tästä vahvistetusta yhteistyöstä. Talous- ja raha-asianvaliokunnan puheenjohtaja pyynnöllemme aluksi oli selkeä ei, mutta neuvottelut jatkuvat vielä ja uskon, että puheenjohtajakokouksen tai puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja herra Leinen täytyy tehdä päätös tästä. No niin, nyt olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi ensimmäisen asiantuntijamme, ähm, herra Vienoon Teillä kaikilla on heidän CV-nsä, joten en aio käydä niitä läpi, mutta äh, hän tulee siis Beukista, äh, ovat hyvin aktiivisia osallistujia meidän kokoukseemme ja hän on myöskin hyvin paljon neuvonut testaa Shaataa, belgialaista kuluttajasuojajärjestöä, ja heidänkin edustajansa on usein ollut meidän valiokunnassamme. Joten tervetuloa tänne, annan teille nyt puheenvuoro kymmeneksi minuutiksi, ja tämä koskee nyt siis teidän ensimmäistä puheenvuoroa, joka koskee erityisesti näitä avaintietoasiakirjoja. Thank you, Chairman, for the... Kiitos puheenjohtaja ystävällisistä sanoistanne. Aion jatkaa ranskaksi. Mitä tulee tähän lyhenteisiin, KID on, ajatus on se, että tämä on tämä avaintietoasiakirja, se on toinen lyhenne, joka nousee esille PREPS, Package Retailing Investment Products, ja sekin liittyy siihen, liittyykö tämä, soveltamisalaan vai ei. Koskeeko tämä näihin ehdollisiin pakettitarjouksiin, vai onko kysymys siitä, että tämä pitäisi koskea muita säästämistuotteita. No niin, hyvä. Mitä nyt sitten tulee tähän komission aloitteeseen, ja jonkin aikaa olemme odottaneet sitä. Otamme sen hyvin positiivisesti vastaan. On tärkeää, että meillä on lyhyt dokumentti, jossa avainkysymykset kuluttajille on otettu mukaan. Tämän on niin kutsuttu käyttäytymistaloustutkimus osoittanut ja tässä komissio on todellakin ottanut avainkysymykset mukaan. Se, mikä on tärkeää kuluttajille, jotta he voisivat ymmärtää ja tehdä perustelun päätöksen. Mitä tulee soveltamisalaan, meille kaikki säästö- ja investointituotteet tulisivat sisältää avaintietoasiakirjan, jossa perusasiat ovat mukana. Artiklan kahdeksan määrittelemät kysymykset, joihin kaikkien tuotteiden osalta tulee tarjota vastaukset ennen kuin päätös tehdään. Tämän tyyppinen avaintietoasiakirja tulisi saada yleiseksi. Tähän avaintietoasiakirjaan liitettävät tiedot niiden suhteen komission ehdotuksesta puuttuvat tiedot, joita vain jakelija voi tarjota liittyen kuluihin, kuluihin, jotka liittyvät investointituotteeseen investointiin. Tässä avaintietoasiakirjassa tulee mainita kaikkein suurimmat mahdolliset kulut, joita saataan vaatia jakelukanavassa. Jos, kolmi, jos kuluttaja tekee päätöksensä tämän avaintietoasiakirjan mainitseman suurimman mahdollisen kulun perusteella hän saattaa jättää pois sijoitustuotteita, eh, jotka saattavat olla mielenkiintoisempia, sillä ne tuottavat suurempaa tuottoa tai eh, ne kulkevat erilaisen jakelukanavan kautta. Ja tässä tapauksessa kulut saattavat olla suurempia kuin mainitut. Tämän vuoksi me pyydämme, että tähän avaintietoasiakirjaan kulut otettaisiin mukaan. Avaintietoasiakirjan tulee mainita todelliset kulut, jotka koituvat kustakin tuotteesta. Toinen tärkeä asia on tuotteen verotus näiden vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketit, paketoitujen sijoitustuotteiden Nämä niin kutsutut PRIPS-tuotteet ovat erilaatuisia. Teillä saattaa olla ähm, strukturoitu tuote tai niin kutsuttu ähm, vaku- vakuutus- tai OPCVM-tuote ja kaikki nämä äh, PRIPS-tuotteet ovat erityyppisen verotuksen alaisia, jos kuluttaja tekee päätöksensä ottamatta huomioon verotusaspektia, hän erehtyy, hän ei valitse kaikkein parasta tuotetta. En sano, että kaikki tiedot, mutta jonkinlainen tieto liittyen tähän verotusaspektiin on tarpeen. Ja tämä liittyy siihen, missä maassa tuote on laskettu liikkeeseen. Eli todelliset kulut täytyy mainita avaintietoasiakirjassa verotukselliset aspektit ja on hyvin tärkeää, että esimerkiksi MIFITin vaatimat pakolliset vaatimukset ovat mukana tässä avaintietoasiakirjassa. Miksi meillä olisi monta asiakirjaa, kun meillä voi olla vain yksi? Teknisesti on vaikeampaa käyttää tätä äh, asetusta äh, delegoitun säädöksen pohjana kuin MIFIDiä, mutta jos me äh, perustamme ajatuksen sille, että kaikkien tietojen tulisi olla samassa asiakirjassa, tietoja on helpompi vertailla sitten liittyen riskeihin. OPCVMiin ja u sitseihin liittyen meillä on riskitaulukko, joka menee yhdestä seitsemään. Tämä ei ole mikään täydellinen taulukko. On vaikea OPCVMien kohdalla luoda parempaa taulukkoa, mutta muiden PRIPS-tuotteiden, muiden vähintäismarkkinointisijoitustuotteiden suhteen voimme tehdä paremmin, sillä näiden suhteessa on OPCVMssä on erilaisia tuotteita. Meillä voi olla vakuutustuotteita, meillä voi olla erilaisia investointituotteita. Jos investoi vain yhteen tuotteeseen, riskit ovat paljon suurempia. Eli riskitasot ovat erilaisia, mutta paras tapa tiedottaa kuluttajille niistä on sellainen, että meillä ei vielä ole sitä, emmekä ole nähneet sellaista missään. Tämän vuoksi me pyydämme, että valvontaviranomaiset, eurooppalaiset valvontaviranomaiset, eli ähm, EPV ja muut pohtivat tätä ajatusta ja testaavat erilaisia ratkaisumahdollisuuksia kuluttajien parissa. Tätä on niin kutsuttujen avaintietoasiakirjojen kohdalla käytetty ja me pyrimme käyttämään, me suosittamme tämän metodin käyttämistä. Päättäisin tiettyyn päätökseen. Avaintietoasiakirja kirja on sellainen, että välittäjän tulee se toimittaa kuluttajalle ennen kuin kauppa tapahtuu. Avaintietoasiakirjaa ei ole pakko. Avetitoasiakirja tulee antaa heti, kun suositus sijoittamisesta tehdään, mutta sitä ei äh, ole äh, pakko antaa, kun suosituksia annetaan investointien suhteen. Meidän mielestämme tämä on hyvin ähm, suuri puute, joka tulisi poistaa. Ellei näin tehdä, jakelijat ja pankit, jotka toimivat jakelijoina, tulevat mieluummin käyttämään ö, sijoitustuotteiden suositteluun puhelinta ö, ja välttyvät näin vaatimukselta, ö, eivätkä suosittele tuotteita. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä. Tuette ilmeisesti joitakin asioita, joita herra Panseri on ottanut mukaan, että voimme puhua tästä myöhemmin. Sitten seuraava puhuja tähän asiaan liittyen on herra Paul Carty, jolla on hyvin paljon kokemusta vakuutusalalta ja on, olemme erittäin iloisia, että hän myös puhuu tästä toisesta asiasta. Hän on tällä hetkellä Euroopan vakuutusvälittäjien liiton puheenjohtaja, joten annan hänelle nyt puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi maksimissaan. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Aion olla lyhyt sanainen, koska jos sallitte, haluan myöskin tarttua tähän toiseen esillä olevan asian, eli vakuutus. Ooh, that's 80, so I'll keep mine to three or four minutes. Um, I would like to thank uh, Mr. Styler and uh, senior... Vakuutusedustuksen niin, mitä olen kiitollinen siitä, että herra Panseri ja Styler ovat kutsuneet meidät tänne pitämään uh, tänään näitä esityksiä. Haluaisin lyhyesti kertoa niille, jotka siitä, mitä tulee ennen kaikkea näihin vähittäismarkkinoitarttuihin pakettoituihin sijoitustuotteisiin, pripseihin. Ensinnäkin ne, jotka eivät tunne tilanteen bipa edustajia vakuutusedustajia, meillä on 50 jäsenjärjestöä, jotka edustavat yli miljoonaa vakuutusedustajaa, joista suurin osa on melko pieniä yrittäjiä yrityksiä ja ne toimivat kaikkialla unionin alueella ja ne ovat kaikkein välittömin kosketuspinta kuluttajiin, joten me olemme kuluttajien lisäksi se ryhmä, jota nämä esitykset erityisesti koskettavat. Olemme valmiita olemaan mukana sen osalta, mitä tulee hyvin kilpailtuihin markkinoihin, ajatellen siinä mielessä, että tässä tapahtuu jatkuvaa muutosta, että niitä palveluita ja tuotteita, joita kuluttajille tarjotaan, on ymmärrettävä tämän markkinan toimintatapa. Ja kaikki esitykset, joita annetaan, ne saattavat mahdollisesti häiritä markkinan dynamiikkaa niin, että tilanne menee huonommaksi eikä välttämättä paremmaksi. Toinen tällainen kattava kommentti on se, että vakuutuksilla on erityispiirteensä, eikä, eivätkä ne voi jäädä huomiota tässä prosessissa. Ennen kaikkea on paljon tietysti standardisoinnille, mikä on kuluttajantojen mukaista. Meidän pitäisi ottaa se etualalle, mutta on erityispiirteitä myöskin, joita ei saisi kadottaa tässä kaikessa. Mitä tulee pripseihin? Olen yhtä mieltä kommenteista, joita Vera Panseri sanoi että avaintietoasiakirjan täytyy olla luotettava, kelpo, vertailu, vertailuvissa oleva ja se pitää olla myöskin relevantti sisällöltään. Ja jos mahdollista, sen pitäisi olla standardisoitu. Olemme yhtä mieltä siitä, että pitäisi saada poistettua tietoaukkoja. Pitäisi olla mahdollista myöskin tuotteiden välisen harmonisoinnin edistäminen ja tiedon pitäisi olla saatavilla ennen kuin allekirjoittaa sopimus. Tämä on tietysti itsestään selvää. Meillä on kuitenkin muutama ongelma, ajatellen niitä näkemyksiä, joita on esitetty. Yksi on se, että uskomme, että edustajat olisivat vastuussa avaintietoasiakirjan laatimisesta osaltaan on vaarallista. Silloin syntyy tiettyä oikeudellista epävarmuutta tällä alueella. Ja tällaista meistä pitäisi välttää hinnalla millä hyvänsä enkä ole varma siitä, että tätä on vielä pohdittu. Kysymys, joka sitten liittyy kieleen, jota käytetään avaintietoasiakirjassa, ja erityispiirteisiin, joita vakuutusalalla, ne pitää myöskin mielessä. On tärkeää, että jää tämä myöskin huomioitettavaksi tällaisessa pitkälti sanisoidussa asiassa. Tässä siis käytin neljä minuuttia ja täytän kuusi minuuttia sitten seuraavan asian yhteydessä. Voitte um, hyödyntää sitä myöhemmin, koska meillä on tämä sali kello 12.30 asti ja meillä on täysi tulkkaus siihen asti. No niin, nyt voimme käydä vähän yleistä keskustelua, mutta koska me nyt keskitymme näihin avaintietoasiakirjoihin, jos joku jompikumpi toisista asiantuntijoista, jotka eivät ole vielä puhuneet, haluavat kommentoida tätä, niin olkaa hyvä. Nyt ensin jäsenet, jotka haluaisivat puheenvuoron. Edustaja Hatsimarkaakis ensin. Pusoi. Ensinnäkin herra Pusoin puolesta, joka seuraa tätä asiakirjaa. Varjo esittelijänä herra Pusoi toivoo, sit, äh, tukee sitä, että meillä on yhtenäinen lähestymistapa, mitä tulee avaintietoasiakirjoihin. Ja että näitä annetaan äh, väittäisinvestoijille ympäri Eurooppaa ja edustaja Pantserin lähestymistapa takaa tämän yhdenlaisen lähestymistapa. Artikla 6 on erittäin tärkeää, koska on tärkeää, että sijoittajat tietävät ja ymmärtävät tiedon, jotka he saavat. Äh, avaintietoasiakirjan pitäisi olla selkeä, tarkka poliitikkoa eikä harhaanjohtaja. Herra Pusoi on esittelijä kanssa myös samaa mieltä siitä, että siinä ei saisi olla mitäänkäänlaista mainostietoa ja se pitäisi täysin erottaa kaikenlaista markkinointimateriaalista. Tätä sanamuoto olisi kuitenkin hiukan muokattava, koska tämänhetkisen kaksi artiklan ja herra Panzerin ehdottoman 2a-artiklan välillä on päällekkäisyyksiä. Herra Busoille on hiukan ongelmia 10 artiklan kanssa, jossa viitataan siihen kieleen, jota käytetään valtiossa, jossa tuotetta myydään. Joitakin sijoitustuotteita voidaan ostaa netistä. Esimerkiksi jos ranskalainen sijoittaja ostaa flaminlaiselta pankilta Belgiasta sijoitustuotteen, hän odottaa, että tieto saadaan myöskin ranskaksi, koska hän ostaa tämän tuotteen Belgiasta. Tämä ongelma saattaa nousta esiin useasti, koska meillä on nettipankkeja ja siksi tämä ehdotus saattaa mennä vastaan sitä hyvää tarkoitusta, joka taustalla on. Sitten herra Busoi on sitä mieltä, että tarvitaan työtä kahdeksan artiklan suhteen. Riskejä on muuallakin ja tätä on selkeytettävä tätä tekstiä. Mitä tulee kustannuksiin, niin ne on todellakin äh, mainittava ja ne on mainittava sillä tavoin, että sijoittaja sen ymmärtää. Jos osa esimerkiksi äh, osan sijoitusrahastosta, äh, niin kuluttajalla on hyvin vaikea ymmärtää, mistä on kyse ja koskevatko ne hänen tapaustaan. Tärkeää olisi myös saada tietoa verotuksesta, joka liittyy tuohon tuotteeseen siinä maassa, jossa sitä markkinoidaan. Lisäksi tarvittaisiin tietoja tuotteen performanssista. Ja on tärkeää huomioida, että jos tuote on ollut menestyksekäs menneisyydessä, niin se ei ole tae sen performanssissa tulevaisuudessa. Komission sanamuoto eh, yhdistää tappion avaintietotuotteeseen. Avain, eh, tämä tappion täytyy johtua eh, harhaan johtavasta avaintietoasiakirjasta ja esittelijä poistaa tämän kohdassa 19, mikä on vaarallista, koska vaikka asialla olisi mitään tekemistä, tappiolla olisi mitään tekemistä avaintietoasiakirjan kanssa, niin sijoittaja voi silti vedota tähän. Tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia. Muitakin keskustelukohtia on, mutta tämä on alku. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Hanslik. Kiitoksia puheenjohtajia. Puhun Rova Pietikäisen puolesta tänään ja aivan aluksi Rova Pietikäinen haluaisi kiittää esittelijää hänen työstään ja mietinnöstä. Lainsäädännön Millinen ehdotus pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä ja antamaan vähittäissijoittajille selkeää, helposti vertailtavissa olevaa tietoa. Tämä on erittäin hyvä asia, tervetullut asia. Ehdotus on myöskin erittäin tärkeä osa parempaa kuluttajien suojelua muiden ehdotusten ohella, kuten esimerkiksi IMDn ja uusin sekä MIFIDin uudelleenlaadinnan ohella. Tämän lisäksi tämä työ tukee myöskin sisämarkkinoiden parempaa toimimista. Se on tarkoitus toteuttaa asetusmuodossa, sillä tämä varmistaa sen, että tämä tärkeä osa lainsäädäntöä toimeenpannaan oikein. Erässä asiassa edustaja Pietikäinen on sitä mieltä, että meidän tulisi yhä pyrkiä parantamaan ehdotusta, jonka komissio on tehnyt. Yksi avainmääritelmä, joka nousee esiin, on PRIP-tuotteiden riskiprofiili, edustaja Pietikäinen ei ole vielä varma siitä, kuinka komission ehdotus käsittelee tätä asiaa. Kuluttajariskin äh, indikaattori ja kuluttajariskiarviointi ei ehkä ole paras ratkaisu ja pahimmassa tapauksessa tämä saattaisi olla hyvin harhaan johtajaa, johtavaa. Tutkimus on osoittanut, että menneisyyden tuotto investoinnin kohdalla ei ole itsessään riittävä indikaattori siitä, kuinka sijoitustuote tulee menestymään tulevaisuudessa. Myöskin PRIPS-tuotetta koskien riskit, jotka liittyvät eri tuotteisiin, vaihtelevat hyvin paljon tuotteiden välillä ja tämä vaihtelu tulee jollakin tavalla ähm, tulla myöskin avaintietoasiakirjasta esiin. Yksi tapa olisi ottaa huomioon myöskin erilaisia ähm, mahdollisia ähm, tuottomahdollisuuksia, kuten tässä esittelijäkin mainitsi, Ruo on myöskin sitä mieltä, että olisi hyvä muistaa, että riski sinänsä ei siirtymisessä ole paha asia. Yleensä mitä suurempi riski on, sitä suurempi tuotto on, jos investointi osoittuu tuottavaksi. Mikä on kuitenkin hyvin tärkeää on se, että henkilö, joka ottaa riskin, ymmärtää tämän riskin luonnon ja laajuuden. Tuotteiden myyminen sellaisille kuluttajille, joille ne eivät todellakaan ole sopivia, on ollut menneisyydessä ongelma. Tämä liittyy läheisesti monimutkaisuuteen ja tuotteiden läpinäkyvyyden puutteeseen. Jos kuluttaja haluaa ottaa suuremman riskin, meidän täytyy tehdä se mahdolliseksi, mutta kuluttajien täytyy ymmärtää riski, jonka he ottavat. Edustaja Pietikäinen haluaisi myöskin tuoda esiin kysymyksen joka liittyy kahteen erityyppiseen riskiin, eh, kun otetaan huomioon rahastojen monimutkainen kulurakenne. Eh, kuluttaja saattaa eh, olla tilanteessa, jossa hän ei inflaation tason vuoksi ansaitse yhtään mitään. Tämän vuoksi avaintietoasiakirjoissa pitäisi tuoda ehdottoman selväksi se, mitkä kulut liittyvät rahastoon. Hallinnolliset, jakeluun ja muut liittyvät kulut – ja mitä todellista tuottoa rahasto todennäköisesti tuottaa. Tällaisissa tapauksissa suurimmassa osassa äm, tuotteita tämä tieto ei ole saatavilla, niin tämän tiedon tulisi olla osa avaintietoasiakirjaa ja välittäjien tulisi se tarjota. Edustaja Pietikäinen epäröi yhä, mitä tulee tämän lainsäädännön soveltamisalan laajuuteen, ei vain näihin niin kutsuttuihin paketoituihin tuotteisiin, mutta myöskin muihin vähittäissijoitustuotteisiin, joiden luonto vaihtelee niin paljon paketoituihin tuotteihin verrattuna, että, uudelleen että arviointia eh, todennäköisesti tarvitaan. Tämän soveltamisaman laajentaminen voisi tapahtua myöhemmässä ähm, vaiheessa, kun lainsäädäntö on jo toiminnassa ja voimme arvioida sitä. Toinen asia, jossa edustaja Pietikäinen on epäröivä, liittyy avaintietoasiakirjaan, on hyvin paljon erilaisia sijoittajia, on mahdotonta mennä yksityiskohtiin, jotka menevät äh, tämän tiedon yli, jota kirjassa tarjotaan. Myöskin tämä soveltuvuuden kysymys tulee ottaa mukaan, miksi markkinoida erilaisia rahastoja äm, vähittäissijoittajille. Kuitenkin käytännössä asiakirjan tarjoamisen kysymys on tärkeää, kun on vaihtoehtoja eri rahastojen välillä. Edustaja Pietikäinen tulee käsittelemään näitä ja muita asioita tulevissa tarkistuksissa ja odottaa jatkokeskusteluja esittelijän ja muiden äm, kollegoiden kanssa tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. Uh, Mr. Tarabella. This is just a point of clarification. Edustaja Styler kun puhua vakuutusedustuksesta, haluaisin kuitenkin kysyä vielä paneelilta asiantuntijoilta, mikä tätä osalta mikä on se suhde siihen ammattityöasiakirjaan, että nyt ollaan käyttämässä tällä hetkellä, onko se toisenlainen, koska minä olin varjostelinen Ekonissa direktiivissä, joka koski mm, näitä tietoisia, vähän tietää, että te päällekkäistä työtä, eli toistamassa sitä, mitä jo on olemassa. Minulla oli myös kysymys äh, ja myöskin soveltamisala äh, on varmasti keskustelun kohde. Äh, olisi kiva tietää asiantuntijoiden mielipide tästä. Edustaja Pantseri halusi laajentaa soveltamisalaa, edustaja Pietikäinen ei niinkään, joten olisi mukava tietää asiantuntijoiden mielipide. Sitten viimeinen jäsenistä, edustaja Taravella. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea esittelijän lähestymistapaa. On totta, että asiantuntijoiden ähm, puheenvuorot menevät samansuuntaiseksi pankkiala on kehittynyt viime aikoina sellaisella tavalla, että olemme ehkä siirtyneet tilanteesta, jossa tuotteen myynti ö, lähti kuluttajan pyynnöstä sellaisen myyntiin, joka tietyissä pankeissa nykyisin ja eräiden pankkitoimistojen tai muiden välittäjien kautta menee tilanteisiin, joissa pyritään antamaan erilaisia sijoitustuotteita, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä tuottaa tuottoa. Tämä aiheuttaa sen, että me tarvitsemme lisää tietoa, selvyyttä. Parlamentti, hän tässä nyt tekisi vertauksen, on pyytänyt elintarviketuotteisiin ähm, merkintöjä ja välillä Tämähän on vielä vaikeampaa tietokoneella, kun on internetissä saa ruudulla erilaisia sääntöjä, viisi sivua, hyväksyn, en hyväksy ja lopulta on pakko hyväksyä kuitenkin. Ja tämä on samantyyppinen tilanne. Asiantuntijoille voitaisiin tarjota täydellinen asiakirja, joka olisi täynnä tietoa, mutta lopulta meillä tulisi olla tiettyjä avaintietoja, avaintietoasiakirja, joka antaisi riittävät tiedon liittyen äm, kuluihin, äm, verotukseen ja muihin asioihin, kuten tuottoon, riskitasoihin, ja kuinka tämä olisi sovellettavissa, meidän tulisi tässä lähestymistavassa äm, suosia läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyys on erittäin tärkeää ja joka tapauksessa se, että kuluttaja saa tietoa. Olemme myöskin puhuneet tuotosta, äh, sijoituksen tuotosta, sisäisestä tuotosta. Tämä ei voi olla jonkinlainen markkinointi, mainos. Nyt jos katsomme tilannetta, jossa kuluttaja ostaa viime vuosien tilanteen ja tietojen perusteella korkean hintaa jotakin ja olettaa tuottoa, tämä ei ehkä toteudukaan. Tämä kuitenkin vaikuttaisi minun mielestäni olevan hyvin mielenkiintoinen mahdollisuus. Meillä tulisi olla mahdollisuus tuoda tiettyjä elementtejä esiin. Tässä viittasin elintarvikkeiden merkintöihin, e, näihin missä lukee esimerkiksi kalorimäärä, proteiinit, suola ja niin edespäin. Meillä tulisi olla tässä jotakin hyvin nopeasti käyttävissä olevaa. Tämä olisi tärkeää tietoa kuluttajalle, joka haluaa investoida. Tämä tulisi olla tulevaisuudessa saatavilla kaikkien eri tuotteiden kohdalla, sillä tämä on hyvin perustavan laatuinen tarve. Kiitoksia. Okay, anybody else? Um... Haluaa kukaan muu puheenvuoron siinä tapauksessa? palaan asiantuntijoihin, jotka voivat kommentoida, mutta jos muut asiantuntijat haluaisivat kommentoida, niin nekin voivat mielellään tehdä niin. Haluaisitteko te sanoa sanasen? Aloitetaan eh, Bernosta ja eh, Kartista ja sitten eh, te muut saatte puheenvuoron. Edustaja Herra Berno. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuullut hienoja puheenvuoroja, jotka menevät samoille linjoille tarkoituksena suojella kuluttajan intressejä soveltamisalan laajentamisen suhteen. On totta, että tämä ei ole jotakin helppoa, mutta me emme pyydä, että kaikkien tuotteiden kohdalla tarjottaisiin samanlaista ratkaisua. Eurooppalaiset valvontaviranomaiset voivat tässä tehdä hienosääntötyön ja luoda jokaiselle kysymykselle vastauksen jokaisen sijoitus tuotteen kohdalla. Tietenkään tilanne ei ole samanlainen jonkinlaisen rahaston tai sitten esimerkiksi äm, sijoituspaketin kohdalla. Tähän mennessä sijoittajilla, jotka ovat tehneet päätöksiä, ei useinkaan ole ollut mahdollista tätä tietoasiakirjaa käydä läpi. Tämä asiakirjahan on usein sivuinen tai monisatasivuinen tai ei ole saatavissa sellaisella kielellä, jota kuluttaja osaisi lukea. Tarkoituksena on tässä tarjota soveltuva ratkaisu, jotta saisimme kuluttajan huomion kiinnitettyä avainkysymyksiin, joita hänen täytyy pohtia ennen kuin tekee sijoituspäätöksensä. Kiitoksia. Can I just ask you specifically to comment on, on... Voisinko pyytää teitä kommentoimaan tätä soveltamisalaa? Oletteko sitä mieltä, että soveltamisalaa pitää laajentaa vai onko komission lähestymistapa oikea? Ja tämä tieto rakenne liittyen niihin tuotesegmentteihin? We, if I understand you, um, we, we ask for a... Niin, me olemme pyytäneet, että soveltamisalaa laajennetaan. Olemme sitä mieltä, että säästäminen tai investointi on vain kustannusten lykkäämistä. Ei tänään. Tällä hetkellä ei osteta jotakin, vaan investoidaan varoja, jotta voisi myöhemmin tehdä ostoksen. Kaikki nämä säästötuotteet tai nämä sijoitustuotteet vastaavat samanlaiseen tarpeeseen ja on tarpeen tarjota kuluttajalle tietoa. On myöskin tarpeellista, että tietoa on olemassa liittyen eläkerahastoihin esimerkiksi tai yrityseläkerahastoihin, sillä kuluttajien täytyy tietää, mitä, mikä kyseessä tarkemmin on, että hän voisi arvioida riskit. On siis tärkeää saada selkeää tietoa esimerkiksi työeläkevakuutuksessa tietyissä tapauksissa tämä on erittäin selvää, mitä vaihtoehtoja kuluttajalla ei ole, mutta on maita, joissa kuluttajalla on lähes loputon valinnan mahdollisuus erilaisten työeläkemallien välillä. Tässä on hyvin tärkeää tarjota myöskin niihin liittyen tietoa. Kiitoksia. Um, as a principle, I think... Periaatteena soveltamisalan tulisi olla mahdollisimman kaiken kattava, koska äh, ajatus on se, että valmistetaan eri tuotteita ja mikä tuote pitäisi tämän ulkopuolelle. Mitä tulee sitten eläkkeisiin. Se on hyvin vaikea kysymys, koska selvästikin on olemassa huomattavia erityispiirteitä, jotka liittyvät eläkkeisiin, jotka tekevät asiasta mutkikkaa, mutta periaatteet, jotka on määritetty avaintietoasiakirjan osalta, voitaisiin laajentaa koskemaan myöskin eläkkeitä sallien tietty erityispiirteiden huomioon ottamisen. Mitä tulee sitten pripseihin, jotkin eh, henkivakuutukset ovat sellaisia, että niissä on vak- vakuutus niiden tuotosta, joka liittyy tiettyä vaihteluutta. Jos tämä voidaan sisällyttää myöskin sovitan samaa silloin, voin sanoa, että itse kaikki säästämisen alan tuotteet pitäisi ottaa mukaan tämän soveltamisalaan, joten on oikeastaan aika vaikea katsoa, missä kulkee raja, mutta tämä on hyvin vaikea kysymys, siinä, että pyritte saman aikaan tasapainoon, tasapainoon tähän soveltamisalaan ottaa huomioon myöskin vakuutustuotteet, joissa on äh, joiden osalta olemassa tietyt takuut, ja ne osalta tilanne tällä hetkellä on jo aika hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, I, I should... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi sanoa, että me täysin tuemme sitä, että otetaan käyttöön yksinkertainen asiakirja, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden verrata ja ymmärtää erilaisia sijoitustuotteita, mutta pieni varoituksen sana liittyen soveltamisalaan, koska tässä on konflikti soveltamisen laajentamisen välillä ja sillä helppoudella, millä tällainen standardisoitu asiakirja voidaan luoda. Mitä kapeampi soveltamisala, sitä helpompi on luoda tällainen standardisoitu asiakirja, jos soveltamistavaa laajentaa erilaisiin säästötuotteisiin, niin yhtäkkiä ei enää verrata sama, ö, omenoita omenoihin vai omenoita päärynöjä bananeihin, eli standardisointi on suurempi haaste. Ja tämä johtaa kysymykseen, jonka edustaja Steiler nosti esiin, joten mitä me voimme oppia Ukitsista. Ukitsrahastot, yhteisijoitusyritykset ovat hyvin selkeästi määriteltyjä homogeneja tuotteita. Minä en ole asiantuntija, mitä tulee niiden asiakirjoihin, mutta tiedän, että oli suuri haaste luoda asiakirja, kun verrataan tuotetta, joka on hyvin selkeästi määritelty ja homogeeninen kuitenkin, joten kyllä tämässä täytyy vähän varoittaa, mitä tulee soveltamisalaan. Sitten laajemmin näistä PRIPS-tuotteista haasteita liittyy myös siihen, miten kuluttajalle annetaan lyhyt, helposti ymmärrettävä asiakirja, jossa on kaikki ne tiedot, jotka kuluttajalle on annettava myyntivaiheessa. Ja jos tätä ei voi tehdä yhdessä lyhyessä asiakirjassa, niin sitten on pohdittava, miten kuluttajille voidaan kertoa, mistä he voivat saada lisätietoa. Ja tämä liittyy myös tuotteisiin, joissa on useampia rahastovaihtoehtoja koska jos on tuote, jossa on esimerkiksi satoja rahastovaihtoehtoja, niin sitten on hyvin vaikea äh, saada tätä yhteen äh, asiakirjaan. Haasteita liittyy myös äh, tällaiseen räätälöitiin, koska kaikissa tuotteissa, erityisesti vakuutustuotteissa, tiettyjä aspekteja, kustannukset, esimerkiksi maksut, jotka liittyvät kuluttajan henkilökohtaisiin piirteisiin, ja siksi vaarana, että jos on tällainen standardisoitu asiakirja, niin ei pystytä huomioimaan näitä kuluttajien liittyviä erityispiirteitä. Um, Kiitos. Minä ehkä yllättäen haluaisin tukea joitakin ajatuksia, joita herra Oxley esitti. On todellakin tärkeä asia sellaisia, joita puhtaasti vakuutusten kannalta, ja katsotaan nyt esitystä avaintietoasiakirjasta, että jos katsotaan, miten se nyt on luonnosteltu, se ei vaikuttaisi pelkästään pelkästään äh, siihen, taisi huomioon vakuutus erityispiirteet, mutta tällä hetkellä tämä hetkellä muodossaan se koskisi pelkästään takana olevaa äh, rahastoa, mutta jos itse halutaan puuttua koko tähän vakuutustuotteeseen, niin ajattelen kaikkia vakuutusten erityispiirteitä, niin pitäisi ottaa huomioon. Mitä nämä ovat nämä erityispiirteet? Esimerkiksi äh, edut, jos teillä on vakuutustuote, on tietysti myöskin riskielementtien kattavuus, ja tätä ei pystyttäisi osoittamaan tässä ammattituossa nykymuodossa. Sama koskee myöskin vakuuksia. Ei ole mitään mahdollisuutta osoittaa, että on olemassa vakuudet ja että se on pääomapohjainen, mikä saattaa olla eri asia kuin muissa investointituotteissa, mikä voisi olla olennainen kysymys. Siis mitä laajemmaksi vakuutus soveltamisala muuttuu, sitä enemmän laajenee myöskin, vaikka enemmän haasteita syntyy siinä, että varmistetaan se, että voidaan hyvin vertailla erilaisia investointituotteita. Joten vakuutusten kannalta katsottuna lähestymistapamme olisi ennen kaikkea se, että eläkkeiden suhteen oltaisiin hyvin varovaisia ja myös suosittelisimme, että tarkasteltaisiin ainakin niitä tuotteita, joissa ö, ö, jossa eh, tuotteen haltija kantaisi ostanut kuluttajan vaan kantaisi vastuun, niin olisi hyvin eh, tarkkoja siinä, että vertailu olisi mahdollista. Ja yleisesti ottaen haluaisin sanoa vielä muutaman sanan tiedottamisesta ja pripseistä aivan lyhyesti. Meidän kannaltamme katsottuna tavoitteena tulisi olla sen, että pyrimme samaan aikaan parempaa tiedottamista, ei välttämättä enemmän tietoa – jos katsoo nykyistä tilannetta, joka perustuu nykyiseen lainsäädäntöön, jos esimerkiksi nyt välittäjä myisi etämyynnillä henkivakuutuksen, sen, täytyy, sen pohjalta pitäisi olla 49 erilaista määräystä, jotka täytyy täyttää, jotka liittyvät siihen, minkälaista tietoa pitää antaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Mutta jos katsoo PRIPSejä ja IMD kaksi ehdotuksia, tämä, äh, näiden lukumäärä lisääntyisi, niitä olisi yli 70. Minä kysyn teiltä, uskotteko te, ja mietin sitä, mitä jotkut äh, parlamentin jäsenet totesivat, että jos me haluamme kuluttajan todellakin vertailevan äh, tuloksekkaasti asioita, ja tämähän on osattu myöskin selvityksiä, jonka komissio teitätti, meidän pitää keskittyä varmistaa se, että saadaan avaintieto. Ja me tiedämme, että kuluttajat ovat enimmäkseen kiinnostuneita hinnasta. Vakuutustuotteen osalta meidän pitäisi myöskin kiinnittää huomio siihen, mitä riskejä katsotaan, mitä poikka- katsotaan, mitä poikkeuksia on, mikä on sanottu ulkopuolelle. Ja jos tätä ei ole tätä avaintietoon, niin, niin se olisi tärkeää. Joka tapauksessa ja pitäisi laajentaa tätä asiaa liikaa. Tämä on yleinen kommentti. Um, Kiitoksia, tämä on ollut erittäin hyödyllistä. Nyt ehdottaisin, että menisimme tähän seuraavaan kohtaan. Edustaja Pantseri, halusitteko te lyhyesti vielä päättää tämän keskustelun ja ehkä kertoa keskustelun aikataulusta ja sitten edustaja Styler hänen lausunnostaan. Edustaja Pantseri ensin. Niin, oikein lyhyesti, koska meillä on ollut mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa. Onpa e- erikoista, että avaintietoasiakirjoista vastaavat henkilöt kannattavat tätä soveltamisalan laajentamista ja sitten vakuutuksesta vastaavat asiantuntijat eivät. Halusin vain sanoa seuraavaa. Ristiriitoja ei näytä olevan tämän asiakirjadirektiivin äh, kanssa. Mitä sitten tulee mm, soveltamisalaan, niin meidän täytyy katsoa, mikä on äh, päätavoitteemme ja meidän päätavoitteemme on luoda jonkinlainen selkeä äh, asiakirja, joka auttaa kuluttajaa, kun hän valitsee sijoitustuotetta ja tarkoitan tässä suoria ja epäsuoria sijoitustuotteita. Enkä usko, että on vaikea löytää jonkinlaista tapaa, jolla voitaisiin luoda erilaisia avaintietoasiakirjoja, myös kun on kyse erilaista tuotteista, niin voidaan määritellä ne avaintiedot, jotka kuluttajan on saatava ja lopuksi lingvististä kysymyksistä. Meidän täytyy löytää paras mahdollisuus, erityisesti kun on kyse netistä ostetusta tuotteesta, niin on vältettävä e- erilaisia ongelmia saada tietoja. E, myöskin on selkeästi osoitettava e, tuotteen kustannukset. Ja viimeinen asia, en tiedä, tässäkin meidän on löydettävä joku toimiva tie, mutta minä olen sitä mieltä, että välittäjillä on ihan objektiivinen vastuu, koska eivät he ole mitään ulkopuolisia, he ovat erittäin tärkeitä kertoessaan tietoja näistä tuotteista kuluttajille, jotta hän voi tehdä parhaimman mahdollisen valinnan. Kiitän asiantuntijoiden lisäksi myöskin varjoesittelijöitä tästä keskustelusta. Me olemme vasta alussa ja toivottavasti voimme luoda tuotteen, joka on selkeä kuluttajalle. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Aikataulu sitten vain tiedoksi teille on se, että meillä on tämä luonnos ja tarkistusten jätön määräaika on 28. tammikuuta. Kompromisseja tarkastellaan 21. päivä helmikuuta ja sitten se hyväksytään valiokunnassa 4. maaliskuuta, koska vastuuvaliokunta hyväksyy tämän 26. maaliskuuta. Siksi meillä on näin nopea aikataulu. Meillä ei siis ole hirveästi aikaa, mutta on ollut erittäin hyödyllistä kuulla asiantuntijoita tässä vaiheessa ja olen iloinen siitä, että tämä oli mahdollista. Sitten menemme keskusteluun vakuutusedustusdirektiivin uudelleenlaatimisesta, jossa edustaja Styler on eh, valmistelijana. Meillä on teidän lausuntoluonnoksenne myös. Ja sitten eh, asiantuntijat, kuulitte heitä jo, mutta ihan vain pöytäkirjaa varten ja myös eh, niitä varten, jotka seuraavat meitä netissä. Me kuulemme ensin Edward Oxlia, joka vastaa vakuutusedustuspolitiikasta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja hän on todellakin asiantuntija tällä alalla. Ja sitten meillä on rouva Mihaila Koller, joka on Insurance Europein pääjohtaja, joka on vakuutus ja jälleen vakuutusfederaatio ja joka on aina kovasti ollut mukana rahoituspalvelukysymyksissä Brysselissä jo pitkään, joten kovasti olemme iloisia, että voimme hyödyntää teidän asiantuntemustanne. No niin. Ja pyydän sitten myös Kartia ja vienä kommentoimaan. Ja meillä on 45 minuuttia aikaa, joten kyllä meillä varmasti on ihan riittävästi aikaa. Mutta jos asiantuntijat tai vastaavat puhujat voisivat puhua 10 minuutin ajan, niin se olisi hyvä. Pyydän nyt, että edustaja Styler esittelee meille lausuntoluonnoksensa. All speakers. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sanoit, että kaikki puhujat saavat mahdollisuuden puhua, sillä heilläkin on IMDstä varmastikin näkökulma. Haluaisin kuitenkin sanoa, että Moodella laaditaan hieno lähtökohta tietyille ehdotuksille. IMD on aikaan saanut monia vähemmistöjä ja kuluttajien suojelemiseksi. Tiedämme, että talouskriisi vaatii suurempaa kuluttajien suojelua, jotta voisimme välttää huonon, huonojen myyntikäytäntöjen käyttämisen. Keskustelu jatkuu yhä. Toivon, että kuluttajien suojeluun keskitytään molemmissa valiokunnissa. Tämä on erittäin tärkeää. Meillä on siis puhujia ja vähän aikaa, joten menen suoraan avainkysymyksiin tässä mietinnössä, jonka minä olen laatinut. Tämä direktiivin soveltamisalaa on laajennettu niin, että hintavertailu, nettisivut ovat mukana soveltamisalassa. Meillä on mahdollisuus mennä vielä pidemmälle. Me emme vain nimeä niitä, me emme halua, että porsareikiä syntyy tai käytettäisiin väärin. Sitten paketointi jonkin verran epäselvyyttä liittyy komission määritelmiin tässä aikarajat ja kuluttajien edut eivät kata riskejä. Eurooppalaiset kuluttajat arvostavat suuresti yhtä asiaa, nimittäin äm, huonojen myyntikäytäntöjen äm, suitsimista. Ehkäpä näissä kaikkien kisten ajallisemmissa kysymyksissä kuluttajien suojelu on motivoinut ehdotuksia. tässä on selveitä eturistiriitoja kynnysarvojen ja kuluttajien parhaan edun mukaisesti toimisen välillä, kuten tässä viitattiinkin tarkoituksena olisi ottaa vapaaehtoisia tiedon tarjoamisia, luoda vapaaehtoisia tiedon tarjoamista, eikä sitä, että kuluttaja joutuu tietoja vaatimaan, ja tämä hyödyttäisi kaikkia kuluttajia, eivä vain niitä, joilla on enemmän tietoa. Sitten artikla 14, me haluamme selventää asiaa niin, että äm, vakuutusedustus, joka on rekisteröitynyt muualle kuin Euroopan unioniin, voi toimia Euroopan unionin sisällä, ja tässä ehkäpä selvennykset ovat tarpeen artiklan 13 kohtaan me äm, haluamme korostaa johdonmukaisuutta äm, IDRn välillä äh, ja delegoitujen säädösten suhteen MIFID 2 tasolla äh, on paljon äh, delegoituja komission ehdotuksessa mukana ja tämä on harmonisointityötä ja mielestäni tällaista pitäisi estää. Jos liikaa delegoituja on, se uhkaa direktiivin äh, vakautta ja luo oikeudellista epävarmuutta. Odotan mielenkiinnolla kollegoiden ähm, tarkistuksia ja teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, myöskin Ekon valiokunnan kanssa niin että saisimme loppudirektiivin, joka suojelee kuluttajien intressejä tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you very much for that introduction and for your work on the Kiitos. Kiitos myöskin tekemästänne työstä taas luonnoksen äh, lausunnon parissa. Nyt herra Oxley saa aloittaa keskustelun asiantuntijoista enintään 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valiokunnalle siitä, että meidät on kutsuttu tänne puhumaan komission esityksistä, jotka liittyvät tähän vakuutusedustukseen. Yleisesti ottaen olemme sanotaan aika myönteisesti tähän siinä, että se ottaa huomioon mukaan enemmän yksiköitä myyvät vakuutuksia, ottaa paremmin huomioon myöskin kuluttajien edut. Ja Tämä on hyvin tärkeää. Ilmeisesti tällaisia yrityksiä tässä otetaan huomioon. Olemme iloisia myös siitä, että on järkevää laajentaa suojaa, joka koskee vakuutusinvestointituotteita. Tässä on myöskin pyritty säänneltyyn valvontaan uusiin rekisteröintimenettelyihin, jotka koskevat vakuutusedustajia ja myöskin tämä nopeuttaa niitä prosesseja, joita toteuttaa silloin, kun on kysymys toimista, jotka ovat rajat ylittäviä, mitä on hyvä asia. Toisaalta kuitenkin on myös ongelmallisia alueita, johon on kenties parempi, että keskityn niihin. Aloitan puhumalla paljastamisesta ja intressiristiriidoista, joka on asia, joka varmastikin kiinnostaa useampia Periaatteena sanoisimme, että pidämme hyvänä komission esitystä siitä, että vaadittaisiin selkeää tietoa kuluttajille myyntivaiheessa siitä, mikä on status, mitä ovat palvelut, joita vakuutusyritys tarjoaa, jonka kanssa ovat tekemisissä. Kuluttajien täytyy tietää, kenen kanssa ovat tekemisissä, kenen puolesta edustaja toimii, onko hän kansan kuluttajan vai yrityksen etujen puolesta, tietysti on tässä molempien tahojen puolesta. Ja silloin, jos katsotaan, minkälaista tietoa ja neuvoa he antavat, mihin tämä neuvo perustuu. Olemme myös yhtä mieltä komission toiveesta katsoa niitä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että saattaa syntyä eturistiriitoja. Tunnustamme, että tällaisia konflikteja on, ristiriitoja on, ja lyhyesti sanottuna se, miten yritykset, yritykselle maksetaan, miten äh, yksilöille yksityisen sisällä maksetaan, saattaa jo vaikuttaa siihen, minkälaista neuvontaa asiakkaille annetaan. Ja tämä saattaa myöskin johtaa siihen, että myydään väärin perustein, joten tämä on kysymys, johon pitäisi tarttua me olemme vähemmän vakuuttuneita siitä, että komission esitys olisi oikea tapa toimia. Komissio esittää menettelyä, jossa eh, henkivakuutusedustajat saavat antaa yksityiskohtia toiminnoistaan eh, kuluttajille. Yleisesti vakuutuksen osalta näitä tietoja näitä pyydettäessä sekä vakuutusyrityksiä että ne edustajia pyydetään tämän tietoa työntekijätason palkkioista. Se, että annetaan kuluttajille asiakkaille enemmän tietoa palkkauksesta palkkiosta on hyvä asia, mutta rationaalisen kulutusmallin myötä voidaan ajatella, että jos asiakas saa enemmän tietoa, niin täytyisi pystyä määrittämään, mitä konflikteja saattaa olla vakuutusedustajan ja vakuutusyhtiön välillä, mikä saattaa johtaa siihen, että asettavat kyseenalaiseksi sen neuvon, jonka saavat, ja he myöskin saavat tutustua muiden edustajien tuotteisiin ja löytää paremmin soveltuvan tuotteen. Tämän toisaalta pitäisi myöskin sitä kilpailupainetta yrityksiin ja muuttaa myöskin yritysten käyttäytymistä. Tämän tyyppisen vaan menestys riippuu kuitenkin markkinoista, se riippuu kuluttajista, se riippuu tuotteista ja se riippuu kuluttajan kyvystä liikkua markkinoiden sisällä. Meidän kokemuksemme on, että kun on kysymys siitä, että on vakuutusasiakkaita, jotka ovat tekemässä investointeja, näin aina ei tapahdu. Jotta asiakas, no, jotta hänen kannaltaan tämä palkkiolauseke olisi tehokas, silloin eh, hänen täytyisi ymmärtää, mitä se merkitsee, ja silloin täytyy myöskin muuttaa yritysten toimintatapansa kuluttajien toimintatapansa. Meidän kokemuksemme, että tätä ei aina tapahdu. Asiakkaat eivät aina lue tätä tietoa, jota heille annetaan, ja he eivät aina ymmärrä sitä, jos he lukevat sen, etenkin jos yritykset tekevät tämän tiedon mutkikkaaksi ja vaikeaksi ymmärtää. Ja jos he ymmärtävät sen, he eivät välttämättä sulata tietoa ja käytä sitä hyväkseen Eh, siinä, että tutustuvat eri tuotteisiin. Joskus saattaa olla niitä tulokset ovat huonompia siksi, että asiakkaat puuttuvat eh, pelkästään näihin komissioihin, joita maksetaan. Jos asiakkaat katsovat vakuutuspalkkioon, mm, sama, mutta... Mm, eh, Fundamentally, Palkkion alhaisempi saattavat tyytyä huonompaan tuotteeseen, jossa palkkio on alhaisempi. Ja konflikti, jota syntyy tästä tällä alalla, saattaa johtaa huono, huonoihin kauppoihin. Tämä ei kuitenkaan poista konfliktia yritysten sen sisältöä, joten olisi tehokkaampaa, että yrityksillä vaadittaisiin, että ne toimivat tehokkaasina, tehokkaina organisoituna järjestelminä, joissa pyritään välttämään eturistiriitoja suhteessa asiakkaisiin ja pitäisi myöskin identifioimaan, missä nuo konfliktit ovat näiden yritysten sisällä ja pyritään myöskin lieventämään, poistamaan näitä konflikteja ja hallinnoimaan näitä, hallitsemaan näitä konflikteja. Me emme usko, että asiakkaiden asiakkaita pitäisi evätä tietoa palkkioista. Jos katsotaan, että he ovat arvo, jos se on arvokasta asiakkaille, hän tulisi, ja he pyytävät sitä, hän tulisi saada sitä, mutta tähän pitäisi liittyä huomattavan konfliktin äh, hallinta äh, mallin yritysten sisällä. Sitten olemme kovasti sen puolesta, että vahvistetaan myyntistandardeja vakuutusinvestointituotteiden osalta, mutta sen täytyy olla johdonmukaista. Me haluamme nähdä johdonmukaisen lähestymistavan yritysten osalta eh, MIFIDin puitteissa osalta tarvitsevat eh, yhdenmukaisesti, vaan riippuen siitä, onko puhtaasti investointituotteista vai investointituotteista, johon liittyy vakuutuselementti. Ja asiakkaalla ei ole täytyy ymmärtää, läskän täytyy johdonmukaista suojelua, jotta he ymmärtäisivät, mikä on tämä taloudellinen sopimuspohja, mikä näissä on. Olen kovasti sen puolesta, että laajennetaan soveltamisalaa myöskin muihin yrityksiin, jotka myyvät vakuutuksia kuin vakuutusyhtiöt, mutta tämä pitäisi myöskin laajentamaan siis sellaisiin yhtiöihin, jotka käsittelevät myöskin vaatimuksia, jotka kohdistuvat vakuutusyrityksiin. Ja jos, jos keskellä vaatimukset, jotka liittyvät vakuutusyhtiöihin, silloin on vakuutusyhtiön, jos se ottaa säännönmukaisen vastuun tästä yrityksestä, ja jos vakuutusyhtiö itse on sääntelyn puitteissa, emme ole kovin varmoja siitä, että jos laitetaan vakuutusta ja siirrytään kustannuksia, se ei välttämättä saa aikaan riittävää kuluttajan suojaa. On sen puolesta, että laitetaan myöskin ammat, noudatettiin standardeja, mutta kuten Rova Staila sanoi, me olemme huolissamme siitä, että on liian monia delegoituja säädöksiä tässä esityksessä. Ja tähän liittyy tiettyä epävarmuutta, joka liittyy nimenomaan näihin delegoituihin säädöksiin ristimyynti on myöskin sellainen kysymys, joka pitäisi ottaa huomioon, että meistä tämä nykyinen direktiivi ei ole optimaalinen, ja, ja se ei ole myöskään rahoitusmarkkinadirektiivin eh, vievä vastaava. Ja olisi tärkeää saada tämä vakuutusedustuskysymys rahoitusmarkkinadirektiivin tasolle. Mitä tulee sitten vaihtoehtoisiin eh, kiistoratkaisuun, olemme hyvin huolissamme huolissamme siitä, että olemassa olosuhteita tai ehtoja, joita asettaa oli siinä, miten ne järjestelevät vaihtoehtoista kiistojen ratkaisua. Välttämättä se ei ole hyvä asiakkaalle. Yritystä pitäisi vaatia, että ne osallistuvat kuitenkin tällaisiin vaihtoehtoisiin kiistojen ratkaisuihin, mutta ehdot ovat sellaista, jotka merkitsevät suojan rapautumista ennen kaikkea, vaatimukset liittyvät siihen, että vaihtoehtoiset kuluttajakisratkaisujärjestöt, niitä eh, pitäisi, niiden pitäisi saada aikaan pitäviä päätöksiä yritysten osalta, mikä on sellaista, mitä vastaan me olemme. Kiitoksia oikein paljon. Tässä oli huomattavasti useita hyödyllisiä kohtia, joita varmasti hyödynnämme. Ja me olemme sopineet tästä yleisestä vaihtoista riitojenratkaisupaketista ja sen kanssa täytyy olla yhteen mukainen. Edustaja Koller. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle myös siitä, että kutsuitte Insurance Europein paikalle. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että kannatamme sitä, että kuluttajan suojaa parannetaan kaikille asiakkaille, jotka ostavat vakuutustuotteita ja me tunnustamme, että meidän on parannettava eh, annetun tiedon tasoa. Uskomme kuitenkin, että kaikki toimenpiteet, jotka nyt otetaan käyttöön joka eh, IMDn tai PRIPSin kautta, niin niillä täytyy olla selkeästi osoitettavaa hyötyä kuluttajille. Konkreettisesti haluaisin puhua kolmesta laajasta tavoitteesta ja me uskomme, että näiden kolmen laajan tavoitteen saavuttaminen, olisi pelkästään vakuutusteollisuuden edun mukaista, vaan myöskin kuluttajien edun mukaista. Ensimmäinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, on se, että pitää pitää yllä erilaisten jakelukanavien monimuotoisuus Euroopassa. Tällä hetkellä Euroopassa on hyvin paljon erilaisia ähm, jakelukanavia, on yrit, vakuutusyrityksiä, jotka Ähm, jakelevat tuotteitaan suoraan internetin tai edustajiensa kautta. Sitten meillä on useita jäsenvaltioita, joissa vakuutuksia jaetaan pankkisektorin kautta. Meillä on osa-aikaisia vakuutusedustajia, täysaikaisia vakuutusedustajia, meillä on vakuutusvälittäjiä ja kaikki nämä äh, kanavat tarjoavat monimuotoisuutta ja vaihtoehtoja kuluttajille. Meidän mielestämme tämä on itseisarvo. Ja siksi kannatamme sitä, että tässä IMDssä ei saisi, vakuutusedustusdirektiivissä ei saisi syrjiä yhtään näistä jakelukanavista, vaan olemme sitä mieltä, että kaikki nämä jakelukanavat pitäisi tuoda sellaiseen puitteistoon, joka on tasapainoinen, oikeasuhtainen ja huomioi eri kanavien tarpeet. Tällä tavoin pystyisimme ylläpitämään myös että meillä on esimerkiksi kahdenkeskisiä vakuutusneuvotteluja netissä, vakuutuksen ostoa, erilaisia vaihtoehtoja, joita meillä on kuluttajilla. Tämä toinen kysymys, joka liittyy kuluttajalle annettuun tietoon, sitä on todellakin parannettava. Me tarvitsemme parempaa tietoa. E- edellisellä kierroksella viittasin siihen, että enemmän tietoa ei välttämättä ole parempaa tietoa. Haluaisin viitata PricewaterhouseCoopersin tutkimukseen, jonka mukaan liian yksityiskohtaiset tiedot hämmentäisivät kuluttajia, mahdollisesti jopa johtaisivat häntä harhaan. Meidän täytyy välttää turhan tiedon antaminen ja Siksi meidän mielestäni täytyisi nyt tarkastella myös keskustelua, joka liittyy ähm, välityspalkkioihin ja eturistiriitoihin. Äh, Teoli, äh, tämän liiketalouden kannalta äh, kannatamme sitä, että kerrotaan millainen palkkio annetaan, onko kyse välityspalkkiosta, ähm, vai jonkinlaisesta marginaalista, kuka tämän palkkion saa. Mielestäni tämä luo riittävän tasapainon, annetaan relevanttia ja hyödyllistä tietoa. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että me olemme nyt minimiharmonisointiympäristössä, jota meidän on luotava minimisääntöjä, mutta otan huomioon, että kyse on minimiharmonisoinnista. Tiedämme, että on markkinoita ja jäsenvaltioita, jotka ovat menneet jo pidemmälle tai haluaisivat mennä pidemmälle, ja mielestämme tämä lähestymistapa saavuttaisi ainakin yhteisen pohjatason. Sitten tiedoista vielä haluaisin ihan lyhyesti palata vakuutusten erityispiirteisiin. Tässä ensimmäisessä keskustelussa jo mainitsin, että nykyisissä äh, asiakirjoissa meillä ei ole mahdollisuus äh, esitellä eri vakuutusten erityispiirteitä. Tätä direktiiviä ei pitäisi nähdä mitenkään erillisenä. Me tällä hetkellä työstämme myöskin äh, Solvensi 2 puitteista puitedirektiiviä, joka myöskin sisältää äh, sopimusta edeltäviä tietoja ja nämä tulevat äh, tämän lisäksi. Ja kannatamme sitä, että mm, kaksinkertaisen tiedon ja harhaanjohtavan tiedon antamista kuluttajille tulee välttää. Viimeinen äh, tavoite, joka mielestämme pitää saavuttaa, on neuvonanto ja kuluttajan vaihtoehdot. Meidän mielestämme tulevaisuudessakin kuluttajan pitää pystyä ostamaan mikä tahansa vakuutustuote ilman neuvonantoa. Jos he niin haluavat, kuluttajan pitää pystyä kuitenkin neuvoja saamaan, jos he haluavat, mutta me tiedämme, että useat kuluttajat eivät halua tällaisia neuvoja saada. Usein näin on esimerkiksi yksinkertaisten helppojen vakuutustuotteiden kohdalla, esimerkiksi vakuutus, kotivakuutus, lemmikkieläinvakuutus. Nämä ovat sellaisia, joissa kuluttajat eivät välttämättä halua saada tietoa tai mm, ja Toivomme, että näin on mahdollista myös tulevaisuudessa. Kyse on myöskin siitä, että on samanlainen pääsyn taso näihin tuotteisiin, joilla markkinoilla keskustellaan myös siitä, että kuluttajan täytyisi maksaa näistä neuvoista, jos meillä on tällainen velvoitettu neuvonanto ja kuluttaja pystyisi sitä maksamaan, niin sitten tuotemarkkinat sulkeutuvat hänen kohdaltaan. Ja viimeinen kommenttini liittyy johdonmukaisuuteen, IMDn ja äh, rahoitusmarkkinadirektiivin välillä. Me uskomme, että IMD 2 pitäisi olla yhdenmukainen MIFID äh, rahoitusmarkkinadirektiivin kanssa, jotta ei syntyisi mitään äh, epätasaista pelikenttää olemme huolestuneita siitä, että on liikaa delegoituja säädöksiä ja sitten soveltamisalasta ihan lopuksi haluaisin mainita se, että vahingon tarkastetutaan mukaan, ei meidän mielestämme ole perusteltua. Tässä on kyse vakuutuksesta ilmoitusten välittämisestä eikä vahingon tarkastuksella ole mitään tekemistä sen kanssa ja siksi mielestämme olisi perusteltua jättää vahingon tarkastustoimet eh, soveltamisalan ulkopuolelle. Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä esityksestä. Varmasti eh, käsittelemme näitä myöhemmin. Nyt annan puheenvuoron eh, Gaatille ja herra Bienolle, jotta he voivat kommentoida tätä ehdotusta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Voisin sanoa, että olen yhtä mieltä joistakin Rova Salerin alustavista kommenteista. Olemme yhtä mieltä kanssaan siitä, että IMD2 on parannusta verrattuna hyvin menestyksekäiseen direktiivin IMD1, joka oli aika kuiva. Ja sitä ryhdyttiin uudelleen luomaan. Se tietysti on aika kallista, ajatellen näitä miljoonia vakuutusedusta, joista on kysymys, että ymmärrän, että se on kuitenkin tarpeellista. On tärkeää sulkea ponsareijat, niitä pitää olla mahdollisimman vähän. Ja mitä tulee sitten myöskin verkkomyyntiin, se on tärkeää myöskin äh, kommentti, jota Rova äh, Kole esitti tähän vahingon tarkastuksiin ja sen ei pitäisi kuulua, kuulua tämän soveltamisalaan. Kysymys, joka meistä on ongelmallisin, on määräys, joka koskee tiedottamista. Markkinoilla, jotka ovat hyvin kilpailevia, joissa on monia jakelukanavia ja joissa edustaminen on yksi, tämä kenties on kuitenkin suurin, ja ja tapahtuu hyvin erilaisia ryhmittymiä, jotka sitä tekevät minusta meidän ryhmän lisäksi. Kokonaisuudessa me haluamme varmistaa sen, että runsas jakelukanavien määrä, joista kuluttaja voi valita näillä hyvin kilpailuilla markkinoilla, ei vahingoittuisi millään tavoin. Pitää välttää markkinoiden vääristämistä jonkin ryhmän hyväksi ja välttää siirtymistä mahdolliseen vertikaaliseen integraatioon, joka johtaisi siihen, että kuluttajat kärsisivät. On katsottava tätä uutta direktiiviä kuluttajansuojelun osalta tietynlaisena pakettina. Se on aika järkevä paketti. Tietysti on kysymyksiä, jotka liittyvät tiedot valistukseen ja standardeihin. Olemme huolissamme hiukan näistä säädöksistä, mutta ajatellen kokonaislähtemistapaa olemme yhtä mieltä siitä, että ovat tarpeen ja tietysti on tärkeää antaa tietoa asiakkaalle myynnin hetkellä. Ja katsottava, ei tietoa ole liikaa, että tietoa, jota on relevanttia, on sitten kommentteja, jotka liittyvät siihen, joita esitettiin esiin myöskin huomattavia kommentteja, jotka liittyvät eturistiriitoihin. Itse asiassa niitä on käsitelty epäsuorasti, ei kuitenkaan täysin suoraan tässä edell- voimassa olevassa direktiivissä on tärkeää, että se otetaan suoranaisesti esille tässä uudessa direktiivissä ja pitäisi pyrkiä mm, katsomaan, mitä ovat nämä direktiivit ja poistamaan niitä turisteita, niitä on kaikilla elämän aloilla, eikä vakuutusala ole mitenkään poikkeus. On tärkeää, että identifioidaan se, mitä etäristutoja on ja pyritään hallitsemaan ne. Ja, ja nämä saadaan myöskin kuluttajan tietoon äh, myyntihetkellä tapaustapaukselta. Avoimuus. Totta kai avoimuus merkitsee paljon kaikenlaista sitä, että määritellään kuka on, kenen puolesta toimii, minkälaisen palkkion saa, mistä palkkio tulee. Myös meidän pitäisi ainakin sallia kuluttajan pyytää yksityiskohtia palkkioista, mikä on mahdollista nykyisen syksyn pohjalta ainakin viiden vuoden ajalta, mutta tämä, tähän liittyy kuitenkin yksi asia, joka liittyy neuvottamiseen, me olemme neuvonantamiseen. Me olemme hyvin kilpailuilla markkinoilla. Ei voi olla niin, että vain yksi ryhmä eristettäisiin tällä alueella, koska muuten luodaan vääristymä. Täällä on myöskin kommentoitu sitä, mikä sitten olisi tämän vääristymisen suhde, mikä tavallaan hukattiin keskustelussa, joka käytiin henki- ja ei-henkien välillä. Siis se, mikä ero on tuotteilla, joita ollaan levittämässä ja joita ollaan myymässä. Ja suoraan sanottuna palkkioiden paljastaminen ei-henkivakuutusalueella, sillä voi olla mahdollisesti suuria merkittäviä vaikutuksia. Ottaisin esimerkin, ja joka osoittaa sen, että kysymys on hiukan yksinkertaista lähestymistä, joka on valittu, että ihmiset katsoo oikeastaan sitä, mitä tapahtuu markkinoilla. Minä olen vakuutusedustaja ja johdan vakuutusorganisaatiota, mutta edustajaorganisaatioilla niin on vakuutusten edustaja, se on päätehtävä. Jos kysytään paljonko minä ansaitsen talous, talous kotitalousvakuutuksella 20 prosenttia, mutta jos minä kysyn, minä mitä pankki sen ansaitsee näillä kotitalousvakuutuksilla, se sanoisi 20-21 prosenttia, 22 prosenttia. Hyvä. Se, mitä sitten ei sanota, on, on se, että vakuutuksen antaja itse asiassa tekee kaiken ja pankki vain antaa tietynlaisen viitekohdan, joten ei vertata samaa asioita, koska on todellinen arvo olla 30 prosenttia. Minusta tietysti kuluttajilla pitää olla oikeus esittää kysymys, sen haluaa tietää, mutta jos pakotetaan yksi jakelukanava välittämään, antamaan tämän tiedon, paljastamaan tämän tiedon, se radikaalisti vääristää markkinoita ja me vähennämme vaihtoehtoja, runsaatta, joita yleisöllä on hyvin kilpailuilla markkinoilla. Ja kommenttini, jotka liittyvät ei-vakuutustuotteisiin, että suoraan sanottuna – kysymys on vuosittain uusittavasta, uusittavasta sopimuksesta hyvin kilpailuilla markkinoilla. Silloin eh, kuluttajien eh, osalta tämä on asia, jossa huonokset ovat vähäisiä. Minun, mitä tulisi vakuutusedustukseen, se, ne suhteet, jotka minulla on jokaiseen asiakkaan, niin on sitä, että vakuutusostaminen on asia, joka liittyy asiakkaiden elinikäisiin intresseihin. He haluavat uusiutuvaa liiketoimintaa ja he haluavat sitä uusitaan vuosittain vuosikymmenen ajan. Tämä on äh, tämä liike- yritystoiminnan arvo. Kysymys ei pelkästään yhdestä myynnistä, kysymys on jatkuvasta suhteesta ja sitä, että aidosti pyrkii tekemään parhaansa asiakkaansa eteen. Jota minä yleisesti ottaen huolissani siitä, että tässä direktiivissä äh, soveltamisalan, että se kattaisi kaiken, se tulisi kattaa kaikki poikkeukset, olla mahdollisimman vähän, paitsi kaikkein harvinaisimmissa olosuhteissa ja tieto, jota annetaan asiakkaille, se pitäisi tapahtua eh, myyntihetkellä. Eh, Tapaustapaukselta se pitäisi olla relevanttia tietoa ja miksi palkkioiden eh, osinkojen paljastaminen ei välttämättä ole relevanttia. Mitä tulee sitten eturistiriitoihin, niin sitten täytyisi, niistä täytyisi hoitaa myöskin antamalla tietoa asiakkaalle, niin että asiakas täysin ymmärtää, mikä on se perusta, mikä on niillä neuvoilla tai suostuksilla, joita henkilökohtaisesti saavat myyntipisteissä. Joten tässä vaiheessa pitäisi saada aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille eli eri jakelukanaville – kuten sanoin, erittäin kilpailuilla markkinoilla. Jos tätä ei onnistu saavuttamaan, mahdollisesti tuhotaan satoja tuhansia pieniä vakuutusedustajia kautta Euroopan unionin, jotka ovat tekemissä asiakkaiden kanssa päivittäin ja tarjoavat suurimmasta palvelua. Thank you very much. Well, I, uh, let you overrun a bit because... Kiitoksia oikein paljon. Annoin teidän puhua vähän pidempään, koska halusimme kuulla ne On välillä kuul- mukava kuulla vähän tällaista intohimoa näissä keskusteluissa. Äh, nyt äh, herra Benjo, jos voisitte puhua ihan lyhyesti, äh, koska Ramakaakin haluaa vielä sanoa jotain ja edustaja Styler haluaa vielä loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Käsittelen ensin tätä eturistiriitakysymystä, sillä se on kaikkein kuumin kysymys tällä hetkellä ja sen jälkeen menen tähän soveltamisalakysymykseen. Eturistiriitoihin liittyen olen täysin samaa mieltä e, herra Otslin kanssa. Tiedon antaminen ei millään lailla poista tai vähennä eturistiriitoja tai mahdollisia vahingollisia seurauksia kuluttajille ja markkinoille. Meillä on myöskin välittäjän palkkiokysymys, mutta välittäjä saattaa olla pieni yritys tai sitten se saattaa olla pankki, kuten tässä mainittua. Tämä palkkio saattaa vaikuttaa hyvin suurella tavalla palvelun laatuun. Emme ole vielä puhuneet tästä, mutta jos on ehdollisia palkkioita, joissa palkkion tasoon vaikuttaa se, mikä liikevaihdon taso on, ei vain tietyn tuotteen, vaan yleinen liikevaihto yrityksessä. Jos näin on, tapahtuu niin, että äh, pyritään toimimaan niin, että kaikki kuluttajat innostuisivat saman yrityksen tuotteeseen, vaikka äh, tämä ei olisi kuluttajalle kaikkein edullisin tuote, jotta saataisiin suurempi liikevaihto saatu aikaan. Tällä on kaksi vaikutusta. Ne vaikuttaa kuluttajan, mutta myöskin uusiin tuotteisiin ja yrityksiin, jotka haluaisivat päästä markkinoille. Heidän on vaikea päästä markkinoille, jos suuret yritykset toimivat tällä tavoin. Tämä on huono asia. Toinen asia, joka liittyy ehdollisiin palkkioihin, jonka olemme havainneet Belgiassa, on se, että välittäjän palkkio saattaa vaikuttaa kuluttajan ilmoittamien vahinkojen määrä, siis vahinkomäärä. Jos te olette vakuutusedustaja, jonka puoleen kääntyy kuluttaja, jolla on ollut paljon vahinkoja, teillä saattaa olla kiusaa sanoa, että tällaista ei tällaista vakuutusta ei voida myöntää, jotta ei vaikuttaisi vahingollisesti yrityksen tuottoon. Tällä voisi olla erittäin epäedullisia seurauksia. Meidän tulee siis poistaa nämä ehdolliset palkkiot. Tässä oli kaksi esimerkkiä siitä, miksi ne ovat vahingollisia kuluttajille. Tässä on eräs asia, jota komissio ei ole käsitellyt. Tämä liittyy MIFIDiin. Kyseessä on yrityksen, esimerkiksi pankin työntekijöiden palkitseminen tai jonkin pienemmän vakuutusedustuksen tai vakuutusvälittäjän työntekijöiden palkitseminen. Näistä palkkioista ei puhuta mitään, niin organisoimisesta ei puhuta mitään. On mahdollista tehdä aivan kuinka haluaa, käyttää minkä tahansa tyyppisiä palkkioita tai kannustimia. Saksalainen yritys saattaa tarjota erittäin miellyttäviä oleskeluja Budapestissa ja sitten saa vaikkapa tällaisen rusettipäisen avustajan, niin tällä, tämän tyyppisiä asioita esiintyy. Sitten mitä tulee näihin palkkioiden läpinäkyvyyksiin, kuka nämä palkkiot maksaa? Lopultahan se on kuluttaja. Kuluttajan pitäisi saada tietää, minkä tyyppisen palkkion hän maksaa. Tämä on tarpeen niin kauan kuin kaikkia näitä eturistiriitoja ei ole saatu poistettua. Emmekä me hyväksy sitä, että vain kaikkein valppaimmat kuluttajat pyytävät tietoa ja että vain he saavat tämän tiedon. siksi, että he ovat itse valppaampia. Sitten liittyen soveltamisalaan. Tämä IMD1 direktiivi, joka sulki pois tiettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi puhelimien myynnin ja matkavakuutusten jakelun. Nyt matkavakuutusten äh, myynti, jota auton vuokraamot harjoittavat, on otettu mukaan, mutta hyvin rajatusti. Palaan sitten näihin vakuutuksen koskettavat tavaroita, esimerkiksi puhelimia. Äh, havaitsemme, että tulkoon kaikki myyjät, kun ostatte jonkin tuotteen, tarjoaa teille vakuutusta, mutta ei äh, selvennä, minkälaisia äh, asioita vakuutukset on suljettu pois ja kuluttaja saattaa maksaa hyvin korkean hintan ja välillä käy ilmi, että palkkiosta jopa 50 prosenttia liittyy tähän vakuutukseen, eikä kuluttaja ymmärrä, että hän ostaa hyvin kalliin eikä kovinkaan hyödyllisen tuotteen. Tämä asia tulisi ottaa mukaan ei vain soveltamisalaan, mutta myöskin siihen, että olisi jonkinlaiset käytännössä säännöt sekä puhelinvakuutusten että matkavakuutusten kohdalla usein kuluttajallehan ei selitetä, mitkä kaikki asiat on suljettu pois esimerkiksi terveyden tilan perusteella, vaikka nämä vakuutukset pohjautuvat juuri tällaisille poissulkemisille. Välittäjien tulisi tarjota tätä tietoa myös senkin vuoksi, että minun käsittääkseni tämä on IMD direktiivin ulkopuolella, mutta myöskin kuluttajansuojadirektiivin ulkopuolella. Siksi, että kuvitellaan, että erityislainsäädännössä on suurempi, vahvempi kuluttajansuoja. Jos se nyt on suljettu molemmilta puolilta pois, niin tähän jää todellinen puute. Kiitoksia. This, uh, uh, Tämä direktiivi ja se, mitä olemme kuulleet asiantuntijoilta, tekee tästä äh, vielä vaikeamman kuin mitä Äh, alun perin luulimme. Tämä oli tietenkin se syy sille, että meillä asiantuntijoilla täällä on, koska tämä on hyvin monimutkainen aihe. Äh, no niin, nyt ne harvat jäsenet, jotka vielä ovat paikalla, Era Katsimarkaakis ja sitten äh, lopuksi annan Stylerille puheenvuoron, loppupuheenvuoron ja hän voi vielä kertoa aikataulusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme myönteistä asiaa, josta haluaisin puhua, jossa tuen myös Rova Steileria. Tässä on kyse määritelmien täydentämisestä, erityisesti tying and bundling artiklassa 2. Sitä tuen myöskin riittävä ammatillinen pätevyys on aihe, jota tuemme, koska vakuutusten välittäjien pätevyys on tarpeen. Vakuutustuotteet ovat monimutkaisia ja siksi vakuutuksen välittäjän täytyy olla ammattimainen ja hänen koulutustaan täytyy kansallinen viranomainen valvoa artikla 8 mukaisesti. Lisäksi tuemme sitä, että annetaan ylimääräistä tietoa pyynnöstä. Nämä eivät välttämättä suojaa kuluttajavakuutukset ovat monimutkainen asia, eivätkä kuluttajat tiedä tarpeeksi, eivätkä välttämättä sinne esitä oikeita kysymyksiä. Välittäjän on aivan oikein annettava suoraan tietoa kuluttajille ilman pyyntöä, joten edustaja Steiler on oikein muuttunut tämän kohdan 17. Pieni kritiikki liittyen soveltamisalaan. Vielä on selvitettävä ketä varten tämä direktiivi oikeastaan on, koskeeko se kaikkia asiakkaita vai, nii, vai vain niitä, joilla on yhteyksiä asiakkaisiin vai ne, jotka äh, välittävät näitä tuotteita. Tämä ei ole kovinkaan selvä tästä ehdotuksesta. Tähän haluaisin päättää puheenvuoroni puheenjohtaja. Hyvä. Ja omalta osaltani äh, ryhmäni puolesta tämä on ollut erittäin hyödyllinen kuuleminen ja haluaisin vielä nostaisin sen, mitä vakuutusasiantuntijat sanovat suhteellisuudesta ja kaikista niistä erilaisista tuotteista, jotka pitäisi kattaa. Ja komission ilmoitusvelvollisuusvaatimukset ovat hyvin monimutkaista. Meillä pitäisi olla jonkinlainen suhteellisuustesti tässä, koska jos ostaa varsin alhaisen arvon vakuutuksen, joka vakuuttaa jonkun tietyn mm, laitteen, esimerkiksi traktorin tai jonkun muun, niin mm, tämä hyvin monimutkaiset eh, eh, tiedot, joita saa eh, esimerkiksi palkkioista ja muista, niin se ei ole ehkä riit- soveliasta. Ja myöskin bonukset ja muut. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, koska nämä ovat kyllä hyvin vakiintuneet nämä käytänteet vakuutusmaailmassa, joten minäkin äh, olen sitä mieltä, että meidän ei tulisi vääristää markkinoita jonkun tuotteen suuntaan ja nämä äh, välitysmaksut, jotka saadaan automaattisesti joltain nettisivulta, vaikka ei tehdä mitään, paitsi tarjota jotain palvelua verrattuna siihen, että saa henkilökohtaista palvelua vakuutusvälittäjältä, niin kyllähän nämä ovat täysin erilaisia. Miten näitä sitten kuvastetaan ja miten kuluttajat arvioivat näitä? Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, jotta meidän täytyy olla varsin varovaisia, ettemme laita liikaa tietoja tähän ja samanaikaisesti äh, aiheuta haittaa kuluttajille, koska he eivät välttämättä pysty äh, hyödyntämään tuotteita ja tietoja samalla tavoin. Ja nettikaupan valtaisa käyttö vakuutusalalla on myös huomioitava. Tässä on kyse laajemmasta kysymyksestä. Öö, tällaiset e, mainokset, joissa puhutaan siitä, että vertaikaa markkinoilla. Kuluttajan kuuluu tietää, onko huomioitu koko markkinat vai ei, koska kun katsotaan mainontaa, e, niin usein on, ne ovat harhaanjohtavia, ei välttämättä verrata kaikkia tuotteita. Edustaja Steiner, teille ei ehkä ole kovinkaan helppo tehtävä. Ehkä te voitte kertoa, kauan tässä menee. Deadline for amendments, which I think was Meillä oli seitsemäs päivä äh, annettu äh, virheellisesti tarkistusten jättämisen takaraja, mutta se on kuitenkin 22. päivä tammikuuta. Valitettavasti täällä on enempää ihmisiä paikalla valiokunnasta, mutta haluaisin kiittää näistä puheenvuorojen laadusta ja myöskin siitä, että on olemassa jonkin verran yhtäpitävyyttä sekä kuluttajien että yrityspuolen edustajien välillä siitä, kuinka meidän tulisi edetä. Meillä oli eilen läpinäkyvyydestä keskustelua, tietenkin me haluamme sitä, mutta kuinka me toteutamme tämän ja kuinka varmistamme sen, että se tarjoaa lisäarvoa kuluttajille tasapainoisella tavalla – ja myöskin on jälleen kerran mielenkiintoista pohtia eroja, joita on henki- ja ei-henkivakuutusten välillä. Kaikki nämä asiat, joista te puhuitte liittyen ää, ähm, markkinoihin. Minä uskon, että tässä valiokunta ähm, valiokuntamme on tehnyt paljon pk-yritysten eteen, niin näin voisimme vaarantaa hiukan tätä hyvää työtä, jota olemme tehneet äh, tukien pk-yrityksiä liittyen siihen, mitä te nyt sanoitte tästä tiedosta. Tämä on hiukan huolestuttavaa, mutta me haluaisimme varmistaa, että kuluttajat saavat tietoa, tietoa annetaan oikealla tavalla ja että meillä on jotakin, mikä on yhtä pitävää. Tällainen yhtäpitävyys, johdonmukaisuus muun lainsäädännön kanssa ja sen tärkeys on aivan ehdottoman ydinkysymys. Tässä on tehty yhteenveto eri asioista, mutta erityisasioista liittyen näihin tarkistuksiin haluaisin tämänkin keskustelun jälkeen kuulla teiltä. Te ää, äh, kaikki sanotte erityisasioita, jotka ovat meille tärkeitä, kun meillä on ollut Verjo varjostelijoiden kokous, jota me pyrimme järjestämään ennen joulua, jonka äh, tulemme nyt järjestämään. Sen jälkeen tulemme saamaan kollegat koolle ja olisi hienoa, jos saisimme jonkin aikaan jonkin verran selveyttä Ekon valiokunnan kanssa puheenjohtajakokouksessa aikaan. Tämä on jotakin, kuten minä sanoin, missä meidän ja Ekonin pitäisi tehdä käsikädessä työtä ja on erittäin harmi, että äh, Ekon valiokunnan esittelijän mietintö ei ole saatavilla saksaksi eikä tanskaksi, ja tämä on myöskin hyvin tärkeää. Odotan mielenkiinnolla kollegoiden tarkistuksia ja keskusteluja. Ja kiitän teitä ajastanne. Tämä on erittäin hienoa. Haluaisin myöskin kiittää Angelikaa, joka on tehnyt paljon organisointityötä, siis valiokunnan sihteeristöä ja Paskalia ja minun omasta toimistostani myös. He ovat tehneet hienoa työtä tämän asian kokoamisessa. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Well, thank you very much, um, for leading. Kiitoksia tästä ja haluaisin kiittää myös edustaja Pantseria, vaikka hän nyt ole paikalla. Ja pöytäkirjalle haluaisin vielä ilmoittaa, että tuo määräaika on 22. päivä tammikuuta, 21. tai 22. päivä katsomme kompromissia 4. maaliskuuta. Äänestämme, kun äänestää 26. maaliskuuta, yritämme edistyä tässä, teemme parhaamme puolustaaksemme tarkistuksia, koska Ekon on ilmeisesti mm, tehnyt näin tiukan aikataulun odottaen, että mistään ei päätetä sitä ennen. En voi kuitenkaan tehdä mitään tämän asian suhteen. Kuitenkin otamme lausuntomme erittäin vakavasti ja Haluaisin vielä eh, kiittää näitä neljää asiantuntijaa heidän ajastaan. Tämä on erittäin hyödyllistä. Toivottavasti olemme hyödyntäneet parhaimmalla mahdollisella tavalla aikanne ammattitaitoanne. Eh, komissio, en ole kertonut, kuka kaikki komissiosta täällä ovat paikalla, mutta ymmärtääkseni olette niistä yksiköistä paikalla, eh, jotka ovat vastuussa näistä näistä asiakirjoista ja ensi kokouksessa sitten ovat yksiköiden päälliköt paikalla. Kiitoksia myös tulkeille, puheenjohtajistoisesti kiittää tulkkeja. Kokous päättyy. Me tapaamme 23. ja 24. tammikuuta ja äänestämme neljästä suuresta asiakirjasta silloin, joten odotan, että silloin sali on täynnä jäseniä valmiita äänestämään. Ja nyt toivotan hyvää lounasta ja kiitoksia siitä, että tulitte.